Bien, mes chers collègues. No niin, hyvät kollegat. Avaan kokouksen eilisen jatkona. Tänään ajatuksena on valmistella MRKn väliarviointia 2014-2020 kaudelle. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi kaikki vieraamme ja muutkin keskustelemme EUn talousarvion näkymistä toisella vuosipuoliskolla MRKssa. Seurantaryhmissä on käyty keskustelua eri politiikasta ja tämän kuulemisen tarkoituksena on laajemmin pohtia tarpeita, toiveita väliarvioinnissa. Tämän keskustelun tulokset tulevat osaksi myös meidän mietintöämme, jonka laativat herra Olbricht ja rouva Tomaa. 25. huhtikuuta palamme asian mietinnön parissa. Je vous demande de, de saluer la... Haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Jorge Manuel Fernandesin, joka eilen on San meip palkinnon 2016 talous- ja rahoitusasioissa. Tämä on ensi kerta, kun valiokuntamme jäsen saa tällaisen tunnustuksen vertaisiltaan. Tämä osoittaa, miten erinomaista työtä Jose Manuel on tehnyt 2015 ja varsinkin viime vuoden aikana. Hän oli nimittäin meidän toisen esittelijämme Euroopan strategisten investointien rahastoasiassa ja yleisesittelijämme 2016 talousarviossa osoitamme suosionosoituksia Jose Manuelille. No, on peut faire standing ovation. Totta kai vaikka voidaan seistenkin osoittaa suosion osoituksia. Joka tapauksi, tapauksessa tämä tunnustus on ilon asia myös meidän valiokunnallemme. Seuraavaksi annan puheenvuoron esittelijöillemme, jotka voivat vähän hahmotella iltapäivää, aamupäivään kulkua. Herra Olpisto, olkaa hyvä. Si, si s'agit de, de la présence de gender. Niin jos nyt löytyy jotain hankaluuksia tästä sukupuolten tasapainosta, niin vähemmistö sitten aloittaa tällä erää, eli minä ja Toma on kanssa tätä merkittävää työtä sekä meidän talomme, mutta myös unionin kannalta saamme tehdä. Hyvä puheenjohtaja, voisin jatkaa englanniksi. What is Minusta tuntuu, että se mikä nyt on tärkeää ei ole ainoastaan sisältö, vaan se minkälaista kieltä käytetään. Budjettivaliokunnan esittelijöinä, edustajina me aloitimme työn, joka koskee tätä puolivälin arviointia tai uudistusta – joka on siis sääntöjen mukainen. Nyt halusimme avata tämän menettelyn ilman, että jäämme odottelemaan komission kantaa. Tiedämme vallan hyvin, että ensimmäinen askel kuuluu tässä menettelyssä komissiolle. Komission tulisi tehdä ehdotus, sitten se menee neuvostoon ja parlamenttiin ja meillä on oikeus sanoa kyllä tai ei. Mutta budjettivaliokuntana me emme halunneet odottaa. Me halusimme lähteä liikkeelle ja jopa saada aikaan vakavasti otettavaa keskustelua toisesta osasta monivuotista rahoituskehystä. Ei ole sattumaa, että asiakirjassamme ja toiminnassamme katsomme tätä uudelleen, kutsumme sitä uudelleen tarkasteluksi. Review ja revision sanoja käytetään tässä sekaisin. Haluaisimme kuulla mielellämme tämän päivän keskustelijoita, kun meistä tuntuu, että keskeisintä on tämä uudelleen tarkastelu, mutta entä uudelleen tarkastelun johtopäätökset? Jos analysoidaan, tarkastellaan, mikä on asiantila tällä hetkellä monivuotisen rahoituskehyksen kanssa 14-20, niin silloin voidaan katsoa, mitä voidaan tehdä. Ensi analyysin jälkeen meillä on seurantakokouksia ja toivottavasti tämän päivän kokouksen jälkeen voimme olla varmoja siitä, että kun tiedetään, mikä on asian tila, ymmärretään, että on välttämätöntä tehdä myös uudistuksia, muuttaa asioita, eikä enää odotella. Siksi me haluamme myös uudistusta. Revision-sanaa. Me haluamme muuttaa lyhyellä aikavälillä vuosille 17-20 jotain, ja jotain pitää muuttaa myös uusissa rahoituskehyksissä. Siksi meitä kiinnostaisi nyt kuulla asiantuntijoilta, mitä mieltä he ovat, kun ajatellaan nykytilannetta. Mitä heidän mielestään tulisi muuttaa monivuotisessa rahoituskehyksessä ennen kuin aika kuluu umpeen? Ja mitä sitten tulisi muuttaa koko järjestelmässä vuosille vuoden 2020 jälkeen? Näin halusin myös selittää vähän, mikä on meidän filosofiamme, meidän työskentelytapamme. Me emme siis halua vältellä tätä uudelleen tarkastelua. Me haluamme puolivälin tarkastelun, mutta sen jälkeen pitää ottaa vielä lisää askeleita, koska kaikkien analyysien jälkeen varmasti nähdään, että tarvitaan myös uudistuksia. Siksi kuuntelemme nyt mielellämme teidän kantojanne, mitkä ovat mielipiteenne, miltä näyttää tilanne tällä hetkellä Entä toinen puolisko monivuotisesta rahoituskehyksestä? Se mikä on jäljellä ja mitä pitäisi muuttaa tai oikaista kiireellisesti ja mitä voitaisiin muuttaa järjestelmässä pidemmällä aikavälillä. Kiitos. Kiitokset, Toma. Merci, monsieur le président. Kiitokset, puheenjohtaja. Olen iloinen tästä kuulemistilaisuudesta, sillä me, me olemme saaneet viimeiset kolme vuotta tutkailla näitä hankalia otsakkeitakin. Ja nyt olemme sitten saaneet tutkailla sitä, mistä tulee tai, ehkä, tai sitten ei tule vahva tekijä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ja uskon, että meidän nyt täytyy palata ihan alkulähteille. Vuonna 2013 parlamentti on hyväksynyt monivuotisesta rahoitus, monivuotisen rahoituskehyksen äänesti siitä. Ja tämä tarkoitti sitä, että me emme olleet niin kovin innostuneita asiasta. Oli tietysti saatu korjattua unionin varoja ja meillä oli jo tietynlaista joustoa, kokemusta unionin talousarviosta ja meillä oli myös hyvin hallitsevassa asemassa jäsenvaltioiden omien varojen osuus, ja, tai, ja varoissa, siis varoissa, koko unionin varoissa tuo omien varojen osuus oli hallitsevalla paikalla, ja nämä sitten aina tulivat esiin neuvotteluissa neuvoston kanssa. Parlamentin arvio oli se, että nyt täytyy ryhtyä suuntaa muuttamaan ja näin sitten jonkun verran onnistuimmekin, kuten artiklassa kaksi monivuotisessa rahoituskehyksessä, eli uudelleen voidaan tutkailla tätä MRKta. Tuo uudelleen tarkastelumahdollisuus saatiin tähän mukaan. Ja sitten myös muitakin saavutuksia tuossa täytäntöönpanon puolella esimerkiksi kun vähintään sitten omat omista varoista ryhdyttiin keskustelemaan ja sitten myös tuo joustavuuspuoli näissä neuvotteluissa tuli esiin kuitenkin aika lailla pakosta. Ja jos ja minä voisin nyt ihan suoraan sanoa, että unionin toiminnata sopimuksessa on tuo artikla 311, jossa on ö, vaatimus unionipolitiikan muokkaamisesta oikeaan suuntaan, mutta täytyy miettiä nyt, onko unionilla keinoja tällaiseen. Meillä 2014-2020 MKssa on sellaisia prioriteetteja, jotka edelleenkin ovat ajankohtaisia, siis työllisyys ja kasvu esimerkiksi. Ei niistä voida alkuunkaan nyt luopua. Eli täytyy tutkailla, millä tavalla me olemme pyrkineet tuon ESIR-välineen käyttöä, mahdollisuuksia hyödyntämään. Ja sitten muita prioriteetteja on kyllä ilmaantunutkin, kun ajatellaan tuota investointivälinettä, puhumattakaan sitten Kreikan kriisistä ja pakolaiskriisistä. Kaikki näitä, kaikkia näitä toista toinen toistaan seuraavia kriisejä on tullut ja niistä tulee sitten prioriteetteja Euroopan unionille. Näistä prioriteeteista ja kriiseistä huolimatta meillä on kuitenkin järkkymätön talousarvio, eli Euroopan unionilla ei ole varaa politiikkaansa siltä nyt näyttää. No katsotaan sitten, mitä tässä myöhemmin itse tekstissä sanotaan, mutta Ulbrichtin kanssa todellakin teemme työtä. Hänkin siihen juuri äsken viittasi, että kun olemme tutkailleet tätä, niin meidän täytyy varmaankin uudelleen tarkastella tätä, vaikka komission varapuheenjohtajan on vaikea tätä niellä, mutta joka tapauksessa täytyy tällaista ehdottaa ja toivoa rohkeutta uudelleen tarkasteluun. Eli todellakin tarpeen tällainen uudelleen tarkastelu on. Ja sitten tietysti täytyy miettiä sitä, kuinka paljon täytyy käydä tätä uudelleen läpi. Seuraavien viikkojen aikana se selviää. Ja sitten joustovälinettä täytyy miettiä myös näitä eri kattoja ja täytyy miettiä tulevaisuutta, pohdiskella periaatteelliseltakin kannalta, koska osa näistä periaatteista ihan perusperiaatteista on jäänyt budjettikeskustelussa täysin ulkopuolelle. Tuo budjetin yhtenäisyys on jäänyt un, unholaan. Me ulkoistamme aina entistä enemmän toiminnastamme ja siitäkin jo eilen käytiin keskustelua. No en tässä sen enempää nyt ryhdy puhumaan tuosta valmisteilla olevasta asiakirjasta. Mainitsisin ainoastaan vielä muutaman keskustelun aiheen. Joka tapauksessa tämä kuulemistilaisuus, johon nyt kohta käymme, saattaa päätökseen eri otsakeista, ongelmallisten otsakeiden keskustelun ja katsomme sitten, minkälaisia muutoksia saadaan aikaan joitakin, jotakin joustovälineitä on käytetty. Joskus on sitten ulkoistettu moniakin kohtia ja sitten jotkut meidän prioriteettikohdeista kohdistamme ovat kärsineet siitä, että varoja on viety sitten muihin prioriteetteihin, varsinkin tutkimuspuolelta ja horisontti 2020 hankkeesta puhumattakaan nuorisoaloitteesta, kun se päätyi sitten vasta jäsenvaltioihin aivan äskettäin ja heti seuraavaksi siitä jouduttiin leikkaamaan oitis, vaikka parlamentti ja käsittääkseni myös muu muutenkin e, toimielimet yhdessä olivat, ovat sitä mieltä, että nuorisotyöttömyysongelma on e, valtava. Joka tapauksessa kutsuvieraamme ovat täällä nyt paikalla. Kiitos tänne saapumisesta ja toivon, että saamme nyt tällaisen kaiken kattavamman ja myös vähän ulkopuolisemman näkemyksen unionin talousarviosta. Eli tällaista pyytäisin teiltä. Toivon, että puhutte suorin sanoin ja myös äh, haastavastikin, jotta voitte tässä selvät sävelet meille antaa selvän kuvan siitä, missä, missä mm, nyt mennään ja mitä meidän pitäisi rohkeasti uskaltaa tehdä. Ja on kyse sitten omista varoista tai mm, joustovälineestä tai mistä, sella, mistä sellaisesta vain, niin täytyy sitten käydä niistä poliittista syvällistä keskustelua kunnianhimoisella tasolla ja myös miettiä siitä, mikä riittää unionipolitiikkaa varten nykyisellä Nyt kärsimättömästi tosiaan odottelen kutsuvieraidemme ajatuksia. Kiitos esittelijöillemme. He ovat kutsuneet kolme asiantuntijaa ikään kuin pääsemään täyteen vauhtiin. Me budjettivaliokunnan jäsenet Olemme vähän sitä mieltä, että me olemme hyvin tiukassa pakkopaidassa. Aina MRKsta leikataan siivu toisensa perään. Kun ajatellaan vielä näitä poikkeuksellisia tapahtumia, kriisejä, eurokriisi, muuttoliikekriisi, niin huomaamme, että me emme pysty takaamaan rahoitusta. Komissio joutuu sitten käyttämään mielikuvitustaan ja tavallaan reunamille tarjoamaan budjettivälineitä. Ja kukaan ei pysty enää ymmärtämään budjettia. Siellä on tavallaan yksi ydin, joka on MRK, ja sitten nämä lillukavarit siellä reunamilla. No meillä on kolme asiantuntijaa täällä paikalla. Todellakin sydämellisesti tervetulleeksi herra Jorge Nunez Ferrer, vanhempi tutkija SEPS-tutkimuslaitoksessa. Professori Jacques Le Cacheux, tulee Poon yliopistosta ja hauskaa nähdä myös herra Jasek Dominik täällä. Hän on neuvonantajana valtiovarainministeriössä Puolassa. Hän oli aikanaan komission jäsenenä. Ja hän 2000 2014 kesällä. Hän oli puheessa varsin valaiseva, nimittäin että saattaisiin vähän selkeämpi käsitys maksuongelmista. Se, että maksamattomia laskujen suma on yhä suurempi ollut. Kiitoksia herra Dominik, että olette tekin täällä läsnä. Ensin puheenvuoron saa herra Jorge Núñez Ferreira. Well, um, Thank you very... Kiitokset kutsusta. Niin on ollut ja aina on haaste puhua talousarviosta. Muistan, kun parikymmentä vuotta sitten tästä aloitin, niin sitten sanoin, että lasketaan nyt sitten, kuinka paljon mikäkin maksaa ja mitä yksikin maa saa ja sitten kuinka paljon maksaa täytyy takaisin, mutta, ja että helppoahan se on, mutta se on kuitenkin nykyisellään melkoinen painajainen kylläkin. Ja nyt tässä on provokatiivinen otsikko. Minun täytyy lukea se useaan otteeseen käsittääkseni, mitä se oikeastaan tarkoittaa, kun siinä puhutaan tuosta MRKn uudelleen tarkastelusta ehkä tulkitsin sitä alkajaisiksi väärin. Ja sitten siinä puhutaan toisesta vuosipuolis, toisesta kaudesta ja sen tulevaisuudesta. En kuitenkaan kaikkea nyt voi ottaa tässä esiin, mutta katsotaan sitten keskusteluissa muitakin kohtia. Ensiksi haluaisin puhua unionin talousarvion mm, paineista joita nyt ollaan, on havaittavissa. No, minut on ensimmäiseen konferenssiin 2014 kutsuttu Berliiniin MRKsta. Eli ei tässä pitäisi nyt vain jäädä odottelemaan. Ja minä haluaisin puhua näistä suorista nykyhetken paineista, nehän sitten vaikuttavat seuraavien vuosien päätöksiin talousarvioasioissa, joten on syytä ryhtyä ajattelemaan oitisasioita. Ja sitten puhuisin tuosta joustosta ja talousarvion korjaamisesta nykyisellään ja myös tulevaisuudessa, koska tämäkin on vakava aihe, joka vaikuttaa tulevaan. Ja sitten tuosta, tuosta um, puolivälistä. En laittanut siihen arviointia sen enempää, eli siitä, minkälaisia pääkohtia tässä voitaisiin nostaa esille minun mielestäni. Ja minä olen saanut komissiolle mahdollisuuden esittää omat näkemykseni myös. Ja sitten puhun vähän talousarvioon näkemyksen muuttamisesta, koska jos tämä peruskenttä ei muutu, niin ajaudumme ongelmiin ja sitten kun Jacques teki minun, Le Chanceux teki minun kanssani työtä, näistä asioista, niin hän sitten tutkailee varmasti myös enemmän näitä varsinaisia vaikutuksia. Kaikki vaikuttaa tietenkin omien varojen keskusteluun ja nyt tosiaan kaikki, ovat, kaikki nämä aiheet ovat liikkeellä. Mutta jätän nämä omat varat sitten vähän enemmän syrjään. No sitten nämä haasteet. No, mm, unionitalousarviota on käytetty kaikenlaisiin etupainotteisiin ja menetelmin ja siirroin ja niin poispäin joustot, äh, jos katsomme alun perin, mutta se tämä on nyt käytetty ihan mielikuvituksen äärirajoille asti. 12 miljardia on otettu käyttöön kokonaisuudessaan. Tietenkin kyse on ollut myös ulkoisista äh, rahastoista osittain, joita on luotu matkan varrella. Ja näin tuo jouston vara nykyiselleen on neljä tälle vuodelle ja jo, entä sitten, jos se ei riitä? Eli rahaa on käytetty nuor- nuorisotyöllisyyteen itse asiassa jo aikaisemminkin, eli raha ei ole enää nykyisellään, mutta ongelmat eivät katoa, vaikka rahat ovatkin lopussa. Ja siinä se ongelma on, joten pelivaraa ei juurikaan ole. Ja tästä puhun siitä syystä, että ratkaisut joita sitten neuvoston kokouksissa te, tapahtuu ja kun ihmiset siellä sitten hermoilevat, niin meidän täytyy muistaa se, että mikä tahansa päätös nyt tehdään, se vaikuttaa tulevaan Viime vuosi oli suoranainen ihme ja nyt sitten toivotaan, että olisi, saataisiin vielä parempi il, ihme aikaiseksi tänä vuonna. Meidän täytyy siis kovasti kekseliäitä olla. Ja jotkut ovat kysyneet minulta apua, voi minua raukkaa. No voisinko, että voisinko löytää mahdollisesti jonkun hivenen saada aikaan paremman ihmeen kuin viime vuonna. No, joka tapauksessa Selvää on, että meillä on käyttämättömiä varoja jäsenvaltioissa. On hivenen typerää sitten antaa rahaa takaisin joustovälineen kautta ja siitä luoda sitten rahastoja. on paras katsoa nyt sitten näitä käyttämättömiä summia paremmin ja toimia vähän rationaalisemmin, mutta en sen kummemmin nyt näihin vaihtoehtoisiin, vaihtoehtoihin puutu. Ja haluaisin, että horisontti 2020 ja myöskään Connecting Europe-välineestä ei aina vaan pihistettäisi rahaa, koska onhan nyt jotkut rajat oltava siitä, kuinka paljon niistäkin voidaan rahaa aina vain ryöstää. Niitä on käytetty esiriin ja, ja niitä on aina joustosyistä käytetty. Eli ei aina voi näin toimia, että tuosta 20 prosentin budjettiosuudesta otetaan joustovaraa. Tämä tietenkin kaikki vaikuttaa aina tulevaisuuteen ja nämä tekniset keskustelut vaikuttavat tuleviin MRKihin tietenkin. Ja sitten tästä mm, puolivälin arviosta. Muistan, kun maataloudesta tällainen puolivälin arvio tehtiin, niin silloin itse asiassa se oli suoranainen uudistus. Eli sanat voivat tarkoittaa mitä vain, ja muistan tuon vuodelta 2003 itse asiassa saatiin uudelleen tarkastelusta aikaan varsinainen uudistus. Mutta totta kai koko talousarvio nyt on tässä kyseessä. Pääasia on juuri tuo kuuluisa se eurooppalainen lisäarvo. Mitä se oikeastaan tarkoittaakaan? No kyllähän se sentään jotakin tarkoittaa, kun sitä tarkemmin katsoa e, ja hyvin aggressiivisesti suhtaudutaan usein talousarvioon ja sanotaan, ettei 80-90-luvulta sen kummemmin ole siirrytty mihinkään. Nykyiset talousarviohaasteet, varsinkin kohesiopolitiikalla itse asiassa, on uudelleen ohjeistettu, ohjeistettu vastaamaan unionin tavoitteisiin, ilmastoon, liikenteeseen, energiaan ja niin poispäin. Eli ei kyse ole siitä, että jäsenvaltiot yksin toimivat. 80-luvulla näin itse toimittiin siitä vaan rakennettiin, minkälainen lentokenttä halusi kansallisella tasolla. Eli on epäreilua sanoa, että tällaiset kohesiopolitiikat e-, eivät palvelisi näitä alueellisia ongelmia, alueiden ongelmien ratkaisua. Ja tällaista varmasti sitten vahvistetaankin tulevaisuudessa. Ja tämä tarkoittaa kevät siivousta ja, näitä, ja sellaisena näkisin tämän puolivälin arvioinnin jos unioni eh, talousarvion välineitä, jotka on luotu 80-90-luvulla, niin niitä on käytetty tällaiseen neuvotteluissa eh, viestikapulana ja talousarviota jota, käytettiin, jota käytetään siihen, että jotakin annetaan ja sitten saadaan jotakin takaisin. Ja näin on löytynyt valtavat, löyt, saatu aikaan valtavat määrät pieniä toimia ja alatoimia ja keinoja. Eli meidän täytyy nyt kyllä siivota tätä talousarviota. Ja kun aikaisemmin on yritetty puolivälin arvioinnissa tätä harjoittaa, niin sitten ei päästy puusta pitkälle. Politiikka on paljon laajempi asia. Joillain alueilla toimitaan oikein hyvin, joillain alueilla su- surkeasti, joten meidän täytyy tutkailla tapauskohtaisesti näitä ja toivon, että näin nyt saataisiin toimittua ja saataisiin uutta eurooppalaista lisäarvoa, tuotaisiin kaikki nämä toimet mm, uudelleen tarkasteltua, että nämä ovat todellakin unionin tärkeitä toimia ja sitten nämä vähemmän ja sitten parlamentti ja neuvosto yhdessä päättäisivät asioista. Joka tapauksessa komission täytyy työ tehdä, koska kukaan muu ei voi yhtään mitään mitään tässä tehdä. Se on tietenkin erittäin epämiellyttävää. Ehkä jostain ö, mukavista asioista täytyy sitten jopa luopua, mutta täytyy aina muistaa tuo eurooppalainen lisäarvo. Ja nykypoliittisessa tilanteessa me emme nyt voi ryhtyä huijamaan itseään, itseämme. Monet ihmiset hän päättävät talousarviosta. Meidän täytyy nyt todella sitten avoimesti tutkailla tätä ja miettiä myös tulevaa. Ja sitten tuo yksinkertaistaminen. Alueiden komiteassakin on käyty keskustelua tässä juuri äskettäin, kun on mietitty sitä, minkälaiset määrät velvollisuuksia alueilla on täyttää unionitavoitteita kun ne käyttävät kohesiovaroja. Se on erittäin monimutkainen hanke. Jos esirirahoja sitten taas käytetään, niin siinä ei ole mitään valtion tukia, apua, sääntöjä eikä mitään muutakaan enää mukana. Eli kyllä meidän tosiaan täytyy nyt tässä yksinkertaistaa tätä järkevästi ja johdonmukaisesti, jotta samasta toimesta samaan asiaan ei voi tarjota erilaista ratkaisua, tulee sen varat sitten mistä tahansa eri lähteestä. Ja tämä on hyvin vahva viesti. Tämä voi sitten johtaa joihinkin muutoksiin unionin vakaussopimuksessa, kun on kyse alueellisista kustannuksista. Eli tarjotaan tukea esiristä myös, mutta sitten toisaalta sanotaan sääntöjen mukaan alueelle, että itse asiassa tätä rahaa ei voi käyttää. Eli sanotaan, että tällaista rahoitusta on olemassa, mutta sitten jotkut toimet kuitenkin kuuluvat toisille alue, to, toisiin tehtäviin tuon vakaussopimuksen mukaisesti, eli sitten ei voida käyttää näitä varoja, eikä, eivätkä alueet voi hyötyä varoista koska ongelmia on. Eli luodaan jotain, jonka pohjalta pitäisi auttaa, mutta sitten niitä ei kuitenkaan voikaan käyttää. Tämä on hyvin teknistä ja erittäin epämiellyttävää, mutta uskon, että täytyy hyvin tarkkaan arvioida näitä eri ongelmia, jotka, niin, jotta niihin voitaisiin löytää ratkaisut. Ja sitten vielä tuo mentaliteetti. Minä olen hyvinkin tarkoin tutkailut, mitä oikeastaan miten käy. Eli aina kun äh, esimerkiksi pakolaiskirisissä annetaan yksi euro, niin kaikki katsovat sitten tuota nettotasetta ja nettojäännöstä. Ja tällaisen, tällainen täytyy saada sitten loppumaan. Ja, eli talousarviota on uudistettu paljonkin ja meidän täytyy tietysti tutkailla unionin tuot, eurooppalaista lisäarvoa ja katsoa eri otsakkeita ja sitä, että ne, niiden kautta rahoitetaan todella unionin tavoitteita. Unionista, unionin jäsenvaltiot päättävät ja jotkut niistä näistä tavoitteista on kyse sitten vaikkapa ympäristötavoitteista tai liikennetavoitteista tai sen sellaisesta, niin tuo rahoitustaakka ei ole suhteessa tiettyjen valtioiden bruttokansantuotepäätöksiin. Jos katsotaan näitä eri prioriteetteja vaikkapa veden laadusta, niin saavut, saavutetaan tietynlainen hyvinvoinnin taso ennen kuin ryhdytään vahvasti toimimaan sitten muilla aloilla. Eli unionissa on korkeat tavo- vaatimukset, ja joskus jossakin Ruotsissa ja Saksassa ne nyt ehkä eivät tunnu niin vahvoilta, mutta sitten jotkut muut maat kärsivät ja yrittävät ponnistella kovasti perusasioidenkin kanssa. Eli tässä, vaikka koska se on unionin prioriteettiasia. Ja, eli tässä on ikään kuin lahjoituksesta kyse, no ei vaan. Nyt kyse on siitä, että jonkun pitää ryhtyä tekemään jotain, mitä itse asiassa täältä unionista käsin vaaditaan, joten kyse on jostain muusta kuin lahjoituksesta ehkä korvauksesta pikemminkin. Joten eh, täytyy eh, muistaa, että vaikka tätä talousarviota aina arvostellaan, eh, aina tutkit, arvostellaan ja tutkitaan ja vaikka tilanne on muuttunutkin, tilanne on kuitenkin parikymmentä kertaa hankalampi ylipäätään nykyisellään kuin kymmeniä vuosia sitten. Jos katsomme sitten näitä investointivirtoja, niin nämä investointivirrat, jotka syntyvät talousarviosta, niin eh, riippuvat siitä, miten näitä virtoja sitten oikein hallinnoidaan. Meillähän on ESIR ja sitten muita rahoitusvälineitä, jotka sitten tarjoavat varoja investointiin myös kohesiopolitiikassa ja muutenkin. Eli voidaan sanoa, että on katsoa eh, se, miten euro tulee Brysselistä, tulee Bryssel, lähdetään Brysseliin kansallisesta talousarviosta ja sitten se euro häviää jonnekin, mutta näin ei nyt enää ole nykyisellään samalla tavalla kuin parikymmentä vuotta sitten. Jos katsomme näitä summia ja sitten eh, näitä miljardeja euroja, joita siirrellään, niin ei se tai liittyy sinänsä tähän taseeseen. Ja jos nyt katson näitä ö, eri prioriteetteja, niin ne auttavat kyllä nettomaksajia aika huomattavalla tavalla. Eli tätä täytyy, tätä täytyy ottaa esiin kokonaistalousarviokeskustelussa. Nykyisellään sanotaan, että no tässä on kyse nyt miljardista ja sitten pitää käyttää sitä kohesioon No, mutta ei voi sanoa ainoastaan, ettei se tuolla summalla ole mitään merkitystä. Kyllä on merkittävää, mihin nuo varat päätyvät. Tässä on muutama esimerkki. Asetin tähän ensimmäisen ajanjakson. Täytyy aina muistaa, että maat, jotka ovat jo valmistautuneimpia ja ovat käyttäneet tällaisia välineitä aikaisemmin, niin eivät ehkä ole Eh, nyt hankalimmassa asemassa. Joten jos katsomme nyt tätä aikarajaa, niin summat ovat unioni alueille, joista eniten kuuluu valituksia siitä, että ei ole hyödytty juuri alkuukaan unionivaroista. Jos nyt sitten katsotaan tätä kuitenkin, niin aika paljon varoja on kuitenkin investoitu omaa näihinkin valtioihin. Kyse on miljardeista ja miljardeista ja nyt olemme tässä ihan vasta alkumetreillä. Esimerkiksi PK-yritykset, nekin keskittyvät tiettyihin valtioihin, joissa tällaisia ongelmia on ollut. Ja nämä maat ovat olleet myös valmiimpia ottamaan vastaan tätä rahoitusta. Eli meidän täytyy nyt tietysti korjauksia tehdä ja, ta, ja, ja saada erilaisia alennuksia ja niin poispäin. Nyt meillä on sitten myös tuo RFFF ja tämä menee tutkimukseen ja innovointiin Eli missä yritykset ovat, missä tutkimusta tarvitaan, missä ovat nuo suuret innovoijat ja suuret yritykset ja unioni. Ja ESIR aivan oikein tukee näitä. Täytyyhän meidän myös Euroopan moottoria tukea, enkä minä tätä nyt sen kummemmin kritisoi. Mutta ei kukaan voi unohtaa, että unionin talousarvio on tukemassa myös näitä valtioita, siis näitä osaamiskeskuksia, ja se on suorastaan mainiota. Ja meidän täytyy ottaa se aina huomioon ja tunnustaa se, eikä ajatella, että no minun, minä, minun unionibudjettiin välittämäni rahaa ei oikeastaan merkitse mitään, kun ei saada sitten takaisin yhtään mitään. Jotku, tässä on kyse tutkimusvaroista, varojen jakamisesta tilannetta tietenkin voidaan parantaa entisestään, mutta kohesiotalousarvion myötä voidaan alueiden yhtenäisyyttä sitten kehittää ja on luotu tällainen tukijärjestelmä, jotta myös muut alueet, heikommat alueet voivat nousta ja sitten ryhtyä käyttämään näitäkin varoja. Eli kun talous kulkee oikeaan suuntaan, niin sitten investointi usein menee siihen, auttavat siellä, missä on alhaisimmat palvelut, palkat ja, ja eniten tarvetta. Ja nyt kun ollaan kriisissä, niin monet maat eivät vaikuta alkuukaan kiinnostavilta investoijien kautta, kannalta, mutta sitten täytyy miettiä näitä erilaisia taloudellisia olosuhteita, eli nyt sitten ehkä jo esiristä neljän vuoden päästä rahoitetaan jotain muita valtioita kuin niitä, joita nyt rahoitetaan ja nämä miljardi eurot, siirtyvätkö ne sitten yksityiseltä puolelta investointeihin, niin näihin muihin valtioihin, jotta tämä tasapainottuu sitten tulevaisuudessa. Tätä ei useinkaan ymmärretä. Nyt sitten vaaditaan esiriin jonkunlaisia korjauksia. Meidän täytyy olla mm, nyt muistaa se, että ei enää saa katsoa talousarviota tällaisena staattisena tekijänä. Täytyy ajatella esimerkiksi, että Puola voi muutamassa puolessa vuodessa olla toisella, toisessa ö, jamassa kuin nyt. Ehkä se on nyt jäänyt jälkeen, mutta muutaman vuoden päässä tilanne voi olla täysin toinen. Jos ajattelen sitten julkisia euroja, jotka välitetään sitten unionivaltioiden välillä, niin tästä saadaan liikkeelle varoja, jotka sitten palvelevat hyvinvoivempia jäsenvaltioita eli kuka hyötyy talousarviosta, niin minä voin sanoa, että kaikki voivat hyötyä talousarviosta, mutta meidän täytyy asennettamme muuttaa, koska kun me ryhdymme käymään omista varoista taas keskustelua, niin sitten mietitään juuri sitä, että nämä summat, joita täältä saadaan, kilpailevat julkisten kansallisten varojen kanssa, emmekä niin me voi jatkaa tällä tavalla. Ja sitten vielä viimeiseksi E, me tarvitsemme siis tulevaisuutta varten uudenlaisen lähestymistavan ja sopimuksen. Meidän täytyy päästä näistä vanhoista käsityksistämme eroon. Meidän täytyy saada tällainen parempi slogan aikaiseksi, eli tarvitsemme paremman talousarvion koko Euroopalle. No se ei ole tämä ei kuitenkaan ole minun lauseeni, se on varmaan sitten jonkun muun lause, mutta joka tapauksessa unionin talousarvio nähdään usein Brysselin talousarviona ja siksi minä haluan korostaa eurooppalaista lisäarvoa. Meidän täytyy saada aikaan parempi talousarvio Eurooppaa ajatellen. Toimittajiteenkin täytyy Alvarinsa lopettaa puhuminen Alvarinsa pelkästään Brysselistä. Se on täyttä roskaa. Ja sitten budjettiin täytyy vastata myös näihin valtaviin haasteisiin. Meidän ei kuitenkaan pidä Horisontti 2020 esimerkiksi tai Connecting Europe-hanketta, välinettä mm, uhrata näille. Eli se olisi huono unionin kuva imagolle ja siitä sitten syntyy kaikenlaisia epätasapainoja. Unionin talousarvion pitäisi pystyä vastaamaan kansalaisten toiveisiin ja tietysti parlamenttiakin tästä on syytetty. Tämä on todellakin suuri ongelma. Me tarvitsemme siis prioriteetteihin tätä meidän täytyy prioritisoida talousarviota ja viimeisimmässä MRKssa sisä- ja oikeusasiat, turvallisuusasiat, rajat ylittävät asiat, rajaaja-asiat itse asiassa uhrattiin siihen, että pystyttäisiin pitämään kiinni kaikista katoista ja kynnyksistä ja nyt yhtäkkiä maksammekin sitten siitä valtavan hinnan, kun Schengenillä ei olekaan riittävästi varoa rajoja valvoa. Meillä on tällainen unioni unionialue, mutta ei meillä ole sitten rahaa pitää sitä pystyssä me, ja siitä siksi me tässä nyt huojumme. No, nämä kaikki odottavat meitä seuraavina vuosina. vuosina tarvitaan varmaankin myös joustavuutta tutko, nähdä tilanne myös rajojen ulkopuolelta. Jos me haluamme todellisia omia varoja seuraaville vuosille, niin ehkä meidän täytyy tosiaan taistella eurooppalaisemman todellisen talousarvion puolesta. Sekin on hyvä iskulause. Tämä on minun käsitykseni mm, unionin talousarviosta ja seuraavien kuukausien tilanteesta. Suosionosoitukset osoittavat sen, miten tyytyväisiä me valiokunnassa olemme teitä kuultuamme. Kiitos rohkaisun sanoistakin, että saataisiin talousarviota, joka suuntaa katso tulevaisuuteen, joka palvelisi nimenomaan koko Euroopan unionia ja meidän kohtaloamme. Seuraavaksi puheenvuoron saa professori Jacques Le Cacheux. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ranskaksi Esitykseni toki on englanniksi. Siinä on vähän kaikkia kaikille. Toisin sanoen, minä aion erityisesti keskittyä alustuksissani siihen, mitä voidaan oppia menneestä ja mitä lähteitä meillä on talousarviossa. vähän koordinoimme Horhenke kanssa tätä jo etukäteen. oimme tehtävän ikään kuin. Ensimmäiseksi muistuttaisin tässä, koska jo aamupäivän alusta lukien ilmassa on ollut tämä ajatus uudelleen tarkastelusta, väliarvioinnista, tarkistuksesta. Par... Review on meidän käsityksemme ja neuvosto ajattelee toisin. Jos sitten 2005 joulukuusta alkaen, kun 2007-2013 MRK hyväksyttiin neuvostossa, niin neuvoston päätelmissä oli jo esillä tarve tehdä väliarviointi, siis liittyen 2017-2013 puolessa välissä. väliarviointi ei oikein tehty kuitenkaan, koska se osui keskelle kriisiä, roskalainojen kriisiä, 2008 kriisiä. Sattumalta minäkin olin vähän mukana valmistelutyössä väliarviointia tehtäessä. Ja minä olin todella turhautunut niinä aikoina, kun tiesimme, että ei työstämme ollut mitään virkaa. Ja kuten Robert tuon Maakin totesi, 2007, 2014, 2020 MRKssa ei tavallaan huomioitu tätä, eikä mitään muutettu, vaikka jo edelliselläkin kaudella tuotiin esille mahdollisuus ja tarvekin muuttaa omia varoja. Huomioiti myös tarve puuttua tiettyihin asioihin. Ja no, minä tukeudunkin siinä määrin, kun se mahdollista on, tähän ajatuksen, että tämä on välitarkistus, eli katsotaan vähän pidemmälle kuin mitä pitäisi tehdä sitten jatkossa 2020 ja sen jälkeen. Aivan aluksi No. Okei, okay, sama. No. Okei. Okay. No niin. Haluaisin muistuttaa, kuten Horhekin jo totesi, kysymys nettotaseesta ja niin edelleen, maksajista ja saajista. Jos ajatellaan nettoosuuksien jakoa, vaikka sillä merkitystä ole, niin se on aika lailla muuttunut kuitenkin siirryttäisiin MRKsta toisen 2006. Näette luvut, sitten seuraavalta kaudelta tässä luvut. Eli siinä nähdään, että nettomaksajat nyt ovat jotakuinkin samat aina, mutta nettosaajat eivät enää. Ja joku prosenttilukuja lasketaan bruttokansantulosta, niin huomataan, että ei se ihan absurdi ole tämä jakoo. Se vastaa yleensä aina e, jotain tiettyä taloudellista tilannetta, kuten Jorge totesi, viiveitä kehityksessä ja se, että pitää kuroa umpeen kuilua kansallisessa politiikassa tai Euroopan unionin yhteisissä tavoitteissa. Toisin sanoen, tässä näkyy vähän sama asia. Nähdään, miten on jakautunut nettoosuuksien tilanne 2006 2000 2007 ja sitten seuraavalla kaudella 2007-2013, eli aika lailla se on muuttunut, ainakin jos ajatellaan nettosaajien tilaa. Minä kuulun nimittäin niihin, jotka ovat sitä mieltä, että ei tällä nyt ole kauheasti merkitystä, mutta kun tähän keskittyy suurelta osin myös päätöksenteko ja keskustelukin, niin on hyvä palauttaa mieliin, että vaikka katsottaisiin myös tätä indikaattoria, vaikka se nyt kauhean perusteltu olekaan, niin se osoittaa kuitenkin, että ei se mikään mieletön jako ole, vaikka toisin ehkä väitetään joskus. Ja on sillä jotain merkitystä myös, kun ajatellaan Euroopan unionin monivuotisia tavoitteita, ajatellaan tätä eurooppalaista lisäarvoa, kuten Jorge totesi. Ja nyt minä haluaisin keskittyä enemmänkin alustuksessani siihen, mikä merkitys on rahoituksella ja EUn talousarvion omilla varoilla. Mielestäni se liittyy myös näihin tärkeihin asioihin. Ehkä se on myös siihen avain, miten voidaan muuttaa suuntaa, eli tapaa katsoa Euroopan unionin talousarviota, kun tehdään väliarviointia, mutta myös seuraavia MRKita varten. Yksi johtopäätös voidaan tehdä, kun katsotaan, miten on neuvoteltu kehyksistä aikaisemmin, Nimittäin, että keskustelu on paljon keskittynyt nimenomaan nettomaksajiin, ja se on johtanut vähän vääristymiin myös valinnoissa viime vuosien aikana talousarviota laadittaessa. Se, että on keskitytty vain nettoosuuksiin, niin se osin, ehkä yksinomaan, mutta osin ainakin johtuu siitä, että rahoituksen rakenne on mikä on. Toisin sanoen, miten on neuvottelu MRKista. Kuten täällä todettiin jo Horhen puheenvuorossa, mutta esitän tässä vielä vähän täsmällisempiä lukuja vuodelle 2015. Nimittäin ratuksen rakenne on ollut se, että lähes 85, 80 prosenttia perustuu kansallisiin osuuksiin, lähes nimenomaan bruttokansantulon pohjalta, koska alvin osuus käytännössä – eri kattoinen on vähäisempi, lähes vastaava myös, jo ajatellaan bruttokansantuloa. Eli 90 prosenttia siis kaiken kaikkiaan tulee kansallisista maksuista. Ongelmana tässä totta kai on se, että tämän tyyppinen rahoitus väistämättä johtaa tiettyihin etuihin, jotka nyt on tunnettuja pääosin, se on aika yksinkertainen. Sen myötä voidaan myös säilyttää tasapaino talousarvossa vuodessa toiseen. Tavallaan se on aika helppo ratkaisu ja tukeutua nimenomaan kansallisiin maksuosuuksiin perustuen bruttokansantuloon, mutta siitä on merkittävästi myös haittaa, nimenomaan kun keskustellaan ja neuvotellaan talousarviosta. Keskustelu omista varoista mielestäni on hyvin keskeinen osa myös sitä pohdiskelua, jota käydään väliarvioinnista ja pidemmän aikavälin näkymistä Euroopan unionin talousarviossa. Minä uskon vakaasti, että jos tartutaan tähän kysymykseen, eli miten rahoittaa Euroopan unionin talousarviota omin varoin, niin se on myös yksi tapa tarttua uudelleen keskusteluun Euroopan unionin talousarviosta, jonka myötä voitaisiin muuttaa näkökulmaa, eikä pelkästään teknisesti siitä, miten rahoittaa talousarviota. Se on ehkä kaikkein tärkein viestini tässä yhteydessä. Minkälaista uudistusta sitten tarvittaisiin omissa varoissa? Ei tietenkään voi tyytyä pelkästään siihen, että rukataan rahoitusta Euroopan unionissa täytyy puuttua myös, kuten Horkin jo totesi, kysymykseen, joka liittyy menojen rakenteeseen, eurooppalaiseen lisäarvoon ja niin päin pois. Mutta yhtä lailla minä uskon, että tulokulma rahoitukseen on myös sellainen tulokulma, jonka ansiosta voidaan keskittyä eurooppalaiseen lisäarvoon. Nimittäin Silloin me saamme myös sellaisia voimavaroja, jotka ovat todella eurooppalaisia, eivätkä pelkästään peräisin jäsenvaltioista. Esimerkiksi jos ajatellaan vakaussopimusta ja sen sellaista, niin silloin se on ehkä yksinkertaisempi myös. Sen myötä nimittäin myös saataisiin suunnan muutos rahoituksessa ja, ja kirjanpidollisestikin se olisi kohtelultaan erilainen, mikä on olennaista. Nyt haluaisin toisessa osassa alustustani käsitellä kysymystä, joka nimenomaan liittyy, minkälaisia välineitä voitaisiin esittää rahoittaaksemme EU-talousarviota omista varoista. Aloitan muistuttamalla siitä, että jos ei nyt perussopimuksiin haluta puuttua, niin on meillä tietenkin omat rajoituksemme talousarviossa joka tapauksessa. Siksi jos pitäydytään vain monimuotoisen rahoituskehyksen puitteissa, niin varmasti törmätään ongelmaan, joka on varsin tunnettu sen jälkeen, kun tiedetään, miten talous on kehittynyt ylipäätään. Palaan siihen vielä johtopäätöksissä, niin ajatellen MRK on kausittaisuutta me tiedämme hyvin kuitenkin, että kun tehdään ennusteita taloudessa seitsemän vuoden tähtäimellä, niin minun mielestäni yksikään taloustieteilijä ei kyllä pysty siihen. Kun ajatellaan parin viime MRKn kokemuksia, niin eiköhän se vahvista aika ilmiselvästi tämän. Sitä paitsi, koska kasvu näinä aikoina on reilusti alle sen, mitä oli ennakoitu aina silloin kun kehyksiä 2014-2020 laadittiin. Kaikista näistä syistä siis ei tarvita pelkästään joustoa menoissa, totta kai, kuten Jorge jo tässä totesi alustuksessa, mutta tässä tarvitaan joustoa myös varoissa. Tavallaan tarvitaan sellaisia varoja, että jos halutaan, että tasapaino säilyy talousarviossa, niin että voidaan mukauttaa voimavaroja menoihin. Eli joka tapauksessa pitäisi miettiä lisävaroja sen päälle, mitä meillä nyt on bruttokansan tulon pohjalta olemassa. Ja se olisi pohjana myös uudistukselle. Totta kai voisi miettiä, että tämä nykyinen bruttokansantulo perusta voitaisiin olla erilainen, käyttää erilaisia parametreja niin, että siinä uudelleenjakoa vaikutusta korjattaisiin muilla keinoilla, tai sitten sitä käytettäisiin uudelleenjakovälineenä yksinkertaisesti niin, että meillä olisi jonkinlainen taulukko, joka ei koskisi samalla tavalla kaikkia, se olisi ehkä progressiivinen jollain tavalla, se nyt ei ole ihan välttämätöntä. Sitten seuraavaksi siirtyisi käsittelemään eri välineitä, joilla voitaisiin rahoittaa talousarviota mitä mahdollisia ehdokkaita meillä olisi tarjolla omiksi varoiksi, siis todellisiksi omiksi varoiksi. Totta kai kaikki ovat nyt tällä hetkellä joka tapauksessa omia varoja, niin että meillä olisi todellisia lähteitä omiksi varoiksi. Ei tässä ole mitään uutta, koska näistä on paljon jo keskusteltu jo usean vuoden ajan eri ehdotuksista, joita on tullut komissiolta, parlamentilta ja niin päin pois. Toisin sanoen, tässä vain lyhyesti haluaisin muistuttaa, mitä meillä on ehdokkaina tarjolla. Sellaisia, jotka ehkä ovat kaikkein laadukkaimpia, jotka parhaiten voisivat täyttää sen toimenkuvan, jotta saataisiin talousarvion todellisia omia varoja käyttöön. ALV esimerkiksi, ehkä myös eurooppalainen vero liittyen yritysvoittoihin tavalla toisella, myös maksu tai yhdistelmä ehkä hiilidioksidiveroja. Se voisi olla osa näitä ETS-tuloja myös, jotka nyt jaetaan jäsenvaltioiden talousarvioihin. Ja sillä tavallaan ruokittaisiin paremmin EU-talousarviota Totta kai muotoilut ovat vähän monimutkaisempia, jos siirrytään puolestaan finanssitransaktioveron suuntaan. Siitä varmasti tulisi erilaisen geometrian ongelmia. Niihin nyt en aio mennä sen enempää tässä yhteydessä. Miksi sitten valita jokin näistä? En nyt käy läpi kaikkien etuja ja hyötyjä. Omien varojen näkökulmasta totta kai niistä voidaan keskustella, mutta minä haluaisin välittää sellaisen viestin, että mietitään, minkälaisia syitä on olemassa, jotta saataisiin omia varoja ja korvattaisiin nykyinen bruttokansantuloperustainen oma vara. Minä haluaisin vähän muuttaa katseita, suunnata ne muualle, niin että neuvostossa ja parlamentissakin – keskusteltaisiin MRKsta tai miksei vuotuisistakin talousarvioista siitä näkökulmasta, että mietitään eurooppalaista lisäarvoa paremminkin kuin pelkästään mietittäisiin kansallisia maksuosuuksia, kuten aina on ollut tähän asti, tähän asti edellisissä keskusteluissa. Toinen syy olisi puolestaan se, että totta kai Tämä vähän muuttaisi myös institutionaalista tasapainoa eri toimielinten kesken, jotka ovat mukana päätöksenteossa MRKsta ja talousarviosta ylipäätään, niin että tässä painoarvoa saisivat enemmän toimielimet, jotka ovat nimenomaan yhteisöllisiä, ja vähemmän sitten huomioitaisiin kansalliset etunäkökohdat. Mielestäni sekin on kyllä sellainen perustelu, jota kannattaisi miettiä. Kolmas syy sitten tai näkökohta on se, että mietitään keskipitkää väliä ja pitkää aikaväliä. Eli mikä olisi MRKn kesto? Tästä sanoisin muutaman sanan. Totta kai kaikki ovat kovin kiintyneitä siihen ajatukseen, että meillä on monivuotinen talousarvio jo 30 vuotta on näin ollut. Nyt ohjelmoinnin kesto seitsemälle vuodelle vaikuttaa kuitenkin siltä, että sitäkin voitaisiin uudelleen miettiä. Ensinnäkin siitä syystä, jonka jo toinkin esille, että me olemme täysin kykenemättömiä ennustamaan millään tavalla vakavasti talouden kehityskulkua niin pitkälle – tuskin siitä tarvitse sen enempää sanoa. Eli näkymät menevät liian pitkälle, kun ajatellaan talouspoliittista ennustamista. Te varmasti tunnette kaikki tämän grafiikan tai jonkin vastaavanlaisen, mutta ihan vain sen kuvaamiseksi, mitä on tapahtunut, kun katsotaan mahdollisen kasvun osuutta euroalueella mutta totta kai se koskee Euroopan unionin kokonaisuudessakin ihan vain sen osoittamiseksi, minkälaisia korjauksia on joutu te- tekemään näihin arvioihin vuosien saatossa, kun komissio näitä ennusteita laatinut. Todellakin tässä vihreällä on arvio 2007 syksyltä siihen perustuva MRK 2007-2013 ja sitten punaisella keväältä 2013, mihin perustuu puolestaan nykyinen MRK. Huomaatte siinä korjauksliikkeen koon, ja siellä on vielä liilalla niiden välistä arvio meiltä. Totta kai ennustet ovat uskomattoman epävarmoja. Virhemarginaali on valtava. Ja kun ajatellaan vielä, että on kyse seitsemästä vuodesta, niin jos tällaisten ennusteiden pohjalta tehdään, niin se on täysin kohtuutonta minun mielestäni. Sitä paitsi ihan hyvin nähdään, että viime vuosien aikana on jouduttu turvautumaan, kuten Jorge juuri totesi, kaikenlaiseen joustoon. Jouduttu miettimään, miten mukauttaa vuodesta toiseen MRKta kun on tullut eteen erilaisia vaatimuksia lyhyellä aikavälillä. Mutta minä uskon, että totta puhuen monivuotisen ohjelmoinnin lyhentäminen olisi ihan kohtuullinen vaatimus. Ehkä viiden vuoden mitassa. Se vastaisi ehkä myös Euroopan parlamentin toimikautta, komission toimikautta ja niin edelleen. Ennen vai jälkeen vaaleja? Ah, no. Ei, ei siis ennen juuri. Voisin kuvitella, että kun ajatellaan parlamenttivaaleen kampanjaa, niin se perustuu nimenomaan jonkinlaiseen poliittiseen ehdotukseen lukuinen päivineen huomioiden myös viisivuotisen MRK ja se hyväksyttäisiin lainsäädäntökauden alussa juuri valitussa parlamentissa ja näin saataisiin komissiolle myös puitteet, joka sekin on siis juuri valittu. Se olisi järkevämpää meidän mielestä ajatella demokraattista valvontaa tai keskusteluja, joita voidaan käydä myös Euroopan vaalien yhteydessä. Ihan lukutietoinen päivinen eri ehdotuksissa, joita eri puolueet ja ehdokkaat esittävät. Siksi minun mielestäni, ajatellen ihan toimielinten demokraattista toimintaa, niin siinä olisi se etu, että paitsi että tietenkin saadaan enemmän joustoa, niin siinä olisi tämäkin etu. No ehkä lopetan tähän, koska tämä minusta kuitenkin vaikutti tärkeältä. Todellakin ajatellaan demokratian toimintakykyä Euroopan unionissa, mutta myös ajatellaan ihan käytännön realismia talousarvion suunnitelmassa. Kiitoksia. Tämä oli varsinainen valokumous, mitä esitette. No muistuttaisin kuitenkin, että alun perin monivuotinen ohjelmointi oli nelivuotista. Nyt viiteen vuoteen ja nyt yhtäkkiä seitsemän vuoteen hypättiin. À l'occasion des élections. En tiedä. Sen pitäisi olla jotenkin ymmärrettävissä kansalaisten silmissäkin tämä talousarvio. Quel point c'est révolutionnaire par rapport... Ja suuri on vallankumous se. Eh bien pour ça que je pense... Tästä siis olen nimenomaan sitä mieltä, että tämä on suunnan muutos. Se todellakin pakottaisi miettimään eurooppalaista lisäarvoa mitä politiikkaa esitetään. Unelman kanssa olemme samaa mieltä. Herra Dominik, maksusta kun te puhutte tänään, sekin liittyy väliarviointiin tämä maksuongelma. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. On mukavaa olla täällä taas ja nähdä niin monia tuttuja kasvoja. Mä meillekin oikein mukavaa. Of course I will talk about... Uh... Totta kai puhun maksatuksista, kun se on mielestäni suurin EU-budjetin ongelma sinänsä. Meidän täytyy todella keskittyä aitoihin EU-budjetin ongelmiin. Puhun mahdollisimman kriittisesti, koska nämä esittelijät pyysivät Onneksi en nyt esittele mitään virallista kantaa, joten voin vain jakaa omat kokemukseni siitä, minkälaista oli kymmenen vuoden ajan olla mukana neuvottelemassa EUn budjeteista eri osapuolina, eri tasoilla myös. Muutama kommentti omalta osaltani siitä, mitä meillä on edessä, mitä saatamme saada aikaiseksi ja mitkä ovat keskeisimmät ongelmat, joihin meidän tulisi keskittyä. Ensimmäinen kysymys on tietenkin, mitä meillä on edessämme, uudelleen tarkastelu vai uudistus? Oikeudellisesti uudelleen tarkastelusta on kyse. Pragmaattisemmalta kannalta, jos katsotaan mitä haasteita meillä on edessämme, tässä pitäisi huolehtia perinpohjaisesta uudistuksesta, jos, mutta jos otetaan huomioon poliittiset olomme, niin voi olla, että me saa ihan sellaista uudistusta, josta unelmoisimme. Eli luultavasti tällainen hieno säätö on se, mihin on tyydyttävä hyvin hankalassa poliittisessa tilanteessa. Täällä pohdittiin kestoa, monivuotisen rahoituskehyksen kestoa. Minä pitäisin mielelläni kiinni seitsemän vuoden kaudesta. Ensinnäkin ottaen huomioon, miten hankalat neuvottelut ovat jäsenvaltioiden kesken ensin ja sitten jäsenvaltioiden ja eu parlamentin kesken en haluaisi välttämättä tuohon harjoitukseen lähteä mahdollisimman usein. Ja vielä tärkeämpää on se, että seitsemän vuotta antaa ennustettavuutta EUn menoista. Se on äärimmäisen tärkeää, jos ajatellaan vaikka kohesiomaita, kohesiomaiden kantaa, jolloin pitää luoda kokonaiset rakenteet, kalliit rakenteet, jotta voidaan kunnolla ottaa vastaan tuki varoja, jotka on tietyille alueille myönnetty. Ja sitten jos järjestelmää pitää muuttaa useammin, jotta sopeutetaan tilannetta uusiin oloihin, niin syntyy vain turhaa uutta kustannusta. Tässä alkuperäiset ehdotukset. Ja sitten meidän pitäisi katsoa tuloja ja menoja ja sitten viiveitä maksamattomia eriä ja joustoa. Nämä ovat näitä varsinaisia ongelmiamme. There's something wrong with this. Tässä taitaa nyt olla. No nyt onnistuu. No niin, tulopuoli. Uudet omat varat, mutta sama katto. Muuttaisiko tämä mitään? Ratkoisiko se mitään ongelmia? Minun mielestäni ei ylipäätään. Ei ole mitään väliä sillä, Päätetäänkö yksi prosentti kansallisesta budjetista vai pyydetäänkö kansalaisia maksamaan verotuksen kautta tai mitä muuta kautta tahansa. Sillä ei ole oikeastaan väliä. Ongelmana on se, että rahaa ei ole budjetissa riittävästi. Ja toinen tekijä on se, miten suhtaudutaan EU-budjettiin jäsenvaltioissa. Valitettavasti poliitikot ovat menneisyydessä epäonnistuneet selittäessään, mikä lisäarvo EU-rahoituksella on kautta Euroopan unionin. Sen sijaan, että keskityttäisiin kaikkiin myönteisiin seikkoihin, josta olemme saaneet hyötyä, kun EU on ollut meillä näin pitkään. Sen sijaan, että syytellään EUta kotimaisesta epäonnistumisesta. Kansalaiset eivät ymmärrä, miksi heidän on maksettava EUn budjettiin koska se nähdään jotenkin Brysselin budjettina, eikä Euroopan unionin budjettina, joka on luotu 28 jäsenvaltion eduksi. Se on Brysselin budjetti. Ja sitten jaetaan aivan tuntemattoman järjestelmän kautta eri rahasummia eri maihin. Ja sitten nämä rahat katoavat. Tämä on se käsitys, joka ihmisillä on, joten luultavasti on niin, että me voi paljon tehdä tälle asialle lähikuukausien aikana, mutta Voimme toki pyrkiä muuttamaan tätä asennetta, jotta vähän muutettaisiin sitä, miten puhutaan budjetista seuraavalla kaudella, jotta paremmin ymmärrettäisiin, miksi näitä rahoja tarvitaan, että EUlla on haasteita ja asiat voidaan hoitaa paljon paremmin EU-budjetin kautta kuin kansallisen budjetin kautta. On siis osoitettava, että nämä varat käytetään todella tehokkaasti. Me emme tätä ongelmaa pysty ratkaisemaan uusien omien varojen kautta, jos emme pysty muuttamaan perustavanlaatuisesti asioita ja muuttamaan myös sitä, miten EUsta puhutaan. Sen pitäisi olla kansalaisten talousarvio. Onnistuminen tässä omien varojen muutokset liittyvät siihen, miten EUn kansalaiset suhtautuvat koko tämän prosessiin. Ja sitten omat aidot, aidot uudet omat varat. Voivatko ne ratkaista nämä jäsenvaltioiden maksualennukset? Ei. Jos ajatellaan, että pitäisi saada tällainen kunnollista tuottoa omalle osuudelle. Tästä ajattelusta pitäisi päästä eroon täysin. Olen ensimmäisen puhujan kanssa aivan samaa mieltä. Lähtö kohtana on vääränlainen tieto. Tilastotietoissa lasketaan, mitä kansallisesta budjetista tulee Brysseliin ja sitten Brysselistä kansallisiin budjetteihin takaisin. Mutta tuo toinen osa, kansallinen budjetti vain jakaa näitä varoja. Ei tiedetä, mihin nämä rahat lopulta menevät. Eli mikä yritys laskuttaa tämän rahan saamiseksi. Tämähän on tässä tärkeää. Hyvin usein on kyse yrityksestä, joka ei ole sen maalainen Ranskasta, Espanjasta tai Italiasta, vaikka jos ajatellaan kohesiopolitiikkaa. Näin ja näin paljon varoja menee Puolaan. Kyllä, nämä rahat siirretään Puolaan, mutta ne rahat käytetään sitten Euroopassa, ei Puolassa, koska Puolassa rakentavat muutkin moottoriteitä kuin puolalaiset yritykset yleensä, lähinnä eivät puolalaiset yritykset. Joten nämä kohesiopolitiikka on sallinut sen, että jotkut espanjalaiset yritykset selviävät kriisistä, mutta ei tätä julkisesti sanota. Look at uh, Green Island of Poland, which have survived. Me vain katsomme sitä, miten voidaan selvitä kriisistä, mutta jos ajatellaan sitä, että yksi syy on se, ettei vähennetä investointeja. Minä suhtaudun hyvin kriittisesti siihen, että nyt lähdetään valtavan keskustelun aidoista omista varoista, koska ei tämä ratko meidän varsinaista ongelmaa, eli sitä, että resursseja ei ole meillä riittävästi. Mitä meidän pitäisi tehdä? Meidän pitäisi keskustella menopuolesta. Ajatella lähtökohtaisesti tarpeitamme, keskeisimpiä me Ei ajatella välttämättä menokattoja, sanoa, että mitä tahansa tapahtuu, voimme käyttää vain bruttokansantulosta yhden prosentin. Suurin EUn ongelma on kasvun puute tai alhainen kasvun taso jo usean vuoden ajan. Emme ole onnistuneet siinä, että olisi saatu vauhtia kasvun. Kasvu on hidasta. Tähän asiaan on puututtava. Sitten tietenkin siirtolaisuus, turvallisuus, energia ja ilmasto. Monet tällaiset kysymykset ovat tärkeitä. Sitten välineistä. Taitusvälineistä voidaan keskustella, mutta ensin pitää kai tietää, mihin tulokseen pyrimme. Ei siksi, että vain keskustella monimutkaisista rahoitusvälineistä, joita saatettaisiin käyttää. Ensin kai pitää pohtia, päästäisinkö näille välineiden kautta niihin tavoitteisiin, jotka meillä on – katot, ehdollisuus ja kohesiopolitiikka. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja sitten siirtyisin tähän kuvaan, joka on varmasti meikä tuttu monille teistä. Se on ollut aika suosittu viime aikoina, mutta tämä osoittaa meidän budjettineuvottelumme, jotka ovat hyvin keinotekoiset tulokset viime vuosina. Sen sijaan, että puututaan aitoihin oikeisiin ongelmiin, me pyrimme ainoastaan ratkaisemaan – maksatusten alhaista tasoa. Meidän on opittava menneisyyden virheistä. Tämä kuva selkeästi osoittaa, mitä tapahtuu, jos keinotekoisesti leikkaamme maksatuksia. 2013 vuonna voitte nähdä tuon katon. Kaikki tietävät, mitä silloin tapahtui. Silloin syntyi valtava kuilu – siksi, että komissio ei pystynyt maksamaan niitä laskuja, jotka oli jo lähetetty. Me emme puhu mistään keinotekoisesta varojen käytöstä. Varot oli käytetty, tämä aiheutti suurta painetta kansallisiin budjetteihin, koska varat oli käytetty, mutta niitä ei saatu komissiolta. 2014 oli dramaattinen vuosi ja sitten piti ottaa uusista rajoitusnäkymistä joustoväline. Olen nähnyt juuri samantyyppisen kuvan komission jäsen Georgievan esittämänä. Hän osoittaa, että tulevina vuosina tulemme lähelle maksukattoja. Mitään joustoa ei ole olemassa. Jos ajatellaan puolen välissä, kaikki rahat on jo käytetty, ei ole mitään joustoa. Ei voida tehdä mitään. Siksi minä sanoisin, että ei ole mitään järkeä keskustella prioriteeteista. Jos aluksi sanotaan, että oli prioriteetti mikä tahansa, niin se ei voi ylittää tuota prosentin rajaa. Tuo on ihan ajan hukkaa. Energiamme myös. Meidän tulee puuttua varsinaiseen ongelmaan. Mikä on EUn ongelma nyt tällä hetkellä? Jos haluamme todella parempaa Eurooppaa, enemmän Eurooppaa – jos haluamme, niin se on otettava huomioon, että joudumme käyttämään tähän vähän enemmän rahaa. Ei tätä tarvitse dramaattisesti lisätä, jos ajatellaan bruttokansantulon prosenttia, prosenttiosuutta. Ei siitä tule valtavaa taakkaa maille mutta paljon parempi vaikutus sillä saataisiin, ja näin itse asiassa päästäisiin tavoitteisiin, koska nyt tämä jää ihan puolon väliin. Prosessi alkaa, sitten se keskeytetään, koska rahat loppuu joten olemme keskustelleet paljon siitä, miten menopuolta voidaan parantaa. Paljon asioita on tehtykin. Uudet säännöt, erityisesti kohesiopolitiikassa, johtavat siihen, että se linkittyy paremmin nykytaloustilanteeseen ja taloudellisiin haasteisiin kyseisissä maissa. Paljon parempi valvonta. Erittäin usein nähdään raportit eri tilintarkastajilta, joissa osoitetaan, mitä varoja on käytetty kohesiovaroista väärin. Ja syynä on se, että tätä alaa valvotaan niin tarkkaan. Tietoa saadaan paljon enemmän näistä menoista kuin maatalousalalla tai tutkimuksen ja kehityksen alalla. Ei se sitä tarkoita, että muilla politiikan aloilla toimitaan paljon paremmin rahan käytön osalta, vaan se osoittaa vain, että valvonta on paljon vähemmän muiden alojen osalta. Monet uudet linkit ja säännöt monimutkaistavat tätä politiikkaa kaiken kaikkiaan, mutta samalla todella puututaan ongelmiin. Nyt ei ole enää sama tilanne kuin 80- ja 90-luvulla. Ja maille annettiin muutaman miljardin lahja ja sitten sillä tehtiin mitä haluttiin. Ei, vaan nyt asiat ovat hyvin tiukassa valvonnassa. Sitten rahoitusvälineet. Mielenkiintoista keskustelua käydään tällä hetkellä. Kyllä meidän pitäisi olla monenlaisia rahoitusvälineitä, mutta samalla meidän on muistettava, että on tässä tietyt rajoituksetkin. Erityisesti siinä mielessä tässä tarvitaan molempia. Tarvitaan tukia ja myös luottoja tai muita rahoitusvälineitä – sellaisia rahoitusvälineitä, jotka liittyvät siihen, miten tällainen hanke voi toteuttaa, mitä tuloa siitä on. Meillä on jo valtava EU-pankki ja rahasto. Komissiosta ei voi tulla uutta pankkia näiden välineiden hoitamiseen. Jos nykyjärjestelmä ei riitä, EIP on ollut läsnä täällä niin kauan, mutta kuitenkin – keskeinen muutos kasvussa ja konvergenssissa syntyy kyllä näistä tuista, ei EIPn lainoista. Tasapainoa tässä tarvitaan. On muistettava se, että jos katsotaan rahoitusvälineitä, lainoja tai muun tyyppisiä välineitä, on osoitettava, että tätä kautta saadaan tuottoa mutta samalla Euroopan tarvitaan paljon investointeja, jotka eivät ainakaan aluksi pysty osoittamaan tällaista tuoton syntymistä. Erittäin usein tarvitaan pari-kolme eri investointia tietylle alueelle, jotta saadaan sellainen tilanne aikaiseksi, että muut investoijat laitosvälineiden kautta voivat saada tuottoa luotua. Usein valtion tason toimijoiden puolelta. Ja tässä tarvitaan siis apurahoja. Tässä tarvitaan joustoa myös. Se on seuraava tekijä. Jälleen kerran joustoon on varaa, jos on rahaa. Jos nähdään, että nyt jo tulla, tulee katto vastaan – niin silloin tämä jousto on ainoastaan teoreettista. Ja siksi joudumme käyttämään näitä satelliittivälineitä EU-budjetin ulkopuolella. Minäkään en niitä puolella. Mutta se on sellainen ad hoc ratkaisu. Noin noin, jota me käyttää, mutta ei se hyvä asia ole. Olen siitä samaa mieltä. Mutta se on tuon kuuluisan yhden prosentin takia meidän ongelmamme. Meidän täytyy muuttaa tätä tilannetta. Ei, nyt ei osoiteta, mitä tarvitsemme, vaan lähdetään liikkeelle siitä, että tämä on se määrä rahaa, mikä meillä on, ja sitten kaikki pyritään toteuttamaan tuolla melko pienellä rahamäärällä. Sitten viiveet. Backlog-sana on hyvin suosittu sana tällä hetkellä. Sitä on puhuttu aikaisemminkin tässä kohesiovälinettä syytellä, mutta ei tässä kohesiosta ole sinänsä kyse vaan siitä, että ei ole riittävästi maksun mahdollisuuksia usean vuoden ajan. Jos laskut voitaisiin maksaa ajoissa, niin tällaista ei olisi. Luonteva on 6-7 miljardia euroa, mutta ei 20 tai enemmän, niin kuin olemme nyt voineet nähdä. Joten meillä on juuri uusi vaihe – syntymässä. Nyt tämä on jotenkin kontrollissa vielä, mutta jos tilanne ei muutu, meillä on jälleen 25 tai 30 miljardia euroa viiveinä. En halua nyt tästä luvusta puhua sen enempää, mutta osoitetaan, mikä oli taso vuonna 2004. Ja tämä RAL-kysymys, maksamattomat määrät on tuttu kysymys myös vuonna 2000. 15-216 miljardia euroa. Nämä syntyvät sitä varten, että on eroa maksatusten ja sitoumusten välillä. Tuo kuilu on liian suuri. Sen pitäisi olla, totta kai, no, jotkut sanotaan, että no, leikataan sitten sitoumuksia, mutta eihän tuo ole vastaus, kun ajatellaan on tarpeita – jos sitoumuksia leikataan, niin se tarkoittaa sitä, että me emme rahoita enää mitään. Eli annetaan ikään kuin ymmärtää, että meillä on EUn budjetti, jonka kanssa voidaan toimia, mutta ei pystytä. Meidän on lisättävä maksatuksia, jotta näitä maksamattomia määriä tai sitoumuksia on vähemmän. Tässä nähdään talien kehitys tästä kuvasta 2014 pieni tiputus, koska kaikki kohesio asioiden asetukset ja muut rahoitussäännöt eivät olleet. Niitä ei ollut olemassa, joten silloin ei syntynyt sitoumuksia, eli tuo on ihan luontevaa kehitystä rahoitusnäkymien aluksi, mutta nyt tämän kasvamaan päin. Eli nyt ollaan ihan oikealla linjalla, jos halutaan toistaa tuo vuoden 2014 tilanne. Ja sitten kohesiopolitiikasta Puolan kannalta ja mitä ajatellaan eurooppalaisesta isäarvosta muutaman luvun turvin. Kuten mainittiin, tämä on tärkeä asia monille maille ja yksi keskeisimmistä välineistä, joilla tuetaan sitä, että rahoitetaan investointeja. Tässä nähdään nämä siirrot. En käytä nyt paljon aikaa tämän käsittelemiseen yksityiskohtaisesti joillekin maille tämän ainakin joskus 50 prosenttia julkisista investoinneista, joissa maissa jopa 90. Eli kyllä kannattaa pohtia tätä tarkkaan ennen niin kuin politiikkaa lähdetään muuttamaan, eli mitä haluamme ja voimme saada aikaiseksi. Jälleen yksi tekijöistä, se voitaisiin keskustella eurooppalaisesta lisäarvosta, kiinteän pääoman bruttomuodostus. muodostus ei tietenkään ole mitään täydellistä määritelmää. Voitaisiin tuota käyttää. Tai tässä näytetään, mikä vaikutus, kohesiopolitiikan vaikutus julkisiin investointeihin. 407 000 uutta työpaikkaa kohesiopolitiikan turvin puolessa 30 000 yritystä, lähes 260 yritysmaailman instituutiota. Erityisesti on ajateltava suoria investointeja, joilla rakennetaan uusia teitä ja moottoriteitä. Nämä ovat niitä lukuja, jotka osoittavat myös sen, mitä lisäarvoa syntyy muille maille, koska ei näitä kaikkia asioita tuoteta ainoastaan Puolassa, vaan kaikkialla Euroopassa. Eli tässä todella kohesiopolitiikalla on vaikutus EUn kautta. Kuten sanoin, meillä ei ole selkeää määritelmää sille, mitä pidämme eurooppalaisena lisäarvona. Me pyrimme käsittämään tämän myös Puolassa. Paljon investointeja tehtiin Rokavin alueelle esimerkiksi. Ja mitkä ovat tulokset? No, monet nuoret Italiasta, Espanjasta, Portugalista tulevat meille ensin opiskelemaan ja sitten saamaan siellä työpaikan. Lehdistä nähdään monia lehtijuttuja televisiosta ohjelmia tästä aiheesta. Näin osoitetaan, että työpaikkojen luominen tiettyyn maahan auttaa myös muita maita, joissa työpaikkoja on vaikea löytää. Nyt katsotaan Puolaa, mitä on tapahtunut, mitä aikaansaannoksia meillä on osoitettavana. Ja sanotaan, että no, tännehän kannattaakin tulla aloittaa elämä uudestaan tässä maassa. Tässä muutama kommentti omalta osaltani haasteistamme. Ja sanoisin, että voimme käyttää paljonkin aikaa siihen, että käsitellään erilaisia monimutkaisia malleja, mutta jos emme puutu tuohon ongelman, että varoja on niin vähän, että siinä on niin tiukka raja, niin emme saa paljon aikaiseksi. Kiitos. No niin, maksuongelmien hoitamiseksi teillä ei kai ollut mitään erityistä ehdotettavaa. Pour résoudre le problème des... Niin, että voitaisiin ongelmat ratkaista maksamattomissa asioissa? Onko mitään suosituksia? There is no other solution to no ei. Maksamattomiin laskuihin ole muita ratkaisuja kuin, että laskut maksetaan. Ongelma on se, että pitää vakuuttaa EUn poliitikot. Komission jäsenet, te keksitte myös tämän dynaamisen asioiden hoidon. Hieno ajatus. Niin, no, totta kai. me voimme jatkaa uudestaan keskustelua myös siitä, miten hallinnoidaan EUn budjettia. Sitä pitäisi hallinnoida modernimmin, ei niin, että jäädytetään varat eri otsakkeisiin ja mitä tahansa tarpeita tietyn vuoden aikana, niin näihin asioihin ei voi puuttua. Ja, ja sitten syntyy sellainen tilanne, joka oli minunkin kautena tuttu. Pyritään löytämään 20 miljoonaa euroa Syyriaan ja sitten samalla puoli miljardia oli jumissa maatalousvaroina. Budjetti, budjettikomission jäsenä ei pysty puuttumaan siihen, miten tiukasti on lyöty lukkuun asiat EUn budjetissa, eikä valtiovarainministerit EUn jäsenvaltioissa ole koskaan tällaisessa tilanteessa, mutta tämä on fakta. Ennen kuin lähdetään vakavissaan keskustelemaan, meillä täytyy huolehtia siitä, että varoja on alun perin riittävästi koska kaikissa otsakkeissa on omat paineensa, erityisesti nyt siirtolaisuuden kautta. Meillä oli otsakkeet kolme ja neljä, ne joista rahaa voitiin ottaa. Mutta nyt meillä on valtavasti tarvetta siellä eikä mitään muuta paikkaa, mistä raha löytyisi. La rubrique 3, il a fallu ajouter ça. otsake oli samassa 50 prosenttia enemmän tähän vuoteen. Herra Fernandes sai siksi tämän palkinnon varmasti. No onneksi et puuttuneet maatalousasioon, koska maatalousvaliokunnan puheenjohtajakin on paikalla. Ainahan hän on täällä paikalla. No niin, jos sopii, seuraavaksi varjoesittelijät pääsevät ääneen, sen jälkeen koordinaattorit, Shadow de EPP. Kansanpuolueen ja SDn varsin eivät ole paikalla. Ai tekö te? Ai te olette. Ai sitten itse on. Ashford. Ei ole paikalla. Herra de Pre. Ai Kölmel korvaa. Olkaa hyvä, herra Kölmel. Vielen Dank, Herr Vorsitz. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin oikein sydämestä kiitokset. Nämä olivat todella yksityiskohtaisia alustuksia. Nämä ovat aina mielenkiintoista kuultavaa. Ja ECRn mielestä meidän pitäisi ehkä vielä lähteä liikkeelle Dominikin kannan otosta. Hyvin selkeästi kävi ilmi jälleen se, että kaikenlaisia teknisiä mahdollisuuksia on, on puhua kaikenlaisesta rahoituksesta ja eilenkin jo paljon aiheesta keskusteltiin, kun puhuttiin esirahastosta, hankejoukkolainoista ja niin edelleen, mutta matematiikkaa ei nyt valitettavasti keksitä ihan uudestaan, eli jos rahaa halutaan käyttää, niin joko rahaa on oltava valmiina tai sitten velkaannutaan. Velkaantuminen on kielletty, mutta kuitenkin on maksamattomia laskuja. Tiedämme, että se on suuri ongelma. Toivomme, että tämä ongelma saadaan ratkaistua. Kuitenkin haluaisin muistuttaa myös siitä, kun puhutaan tämänkin vuoden, puhuttiin tämänkin vuoden budjetista, viittasin siihen, että joko todella saadaan enemmän tulopuolelle varoja, tai sitten pitää sitoumuksia leikata kaikki muut ratkaisut automaattisesti lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä johtavat maksamattomiin laskuihin, ja silloinhan ollaankin ihan asian ytimessä. Monet kerrat sanottiin, että me kaikki haluamme enemmän Eurooppaa ja parempaa Eurooppaa. Ja useimmiten tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan enemmän rahaa. Minä rohkesin kysyä, Onko tämä nyt ihan oikea ajatus? Onko parempi Eurooppa automaattisesti Eurooppa, joka käyttää enemmän rahaa? Minä voisin kuvitella muitakin ratkaisuja. Ja haluaisin vielä muistuttaa rahoitusjärjestelmästämme. Meillä on jäsenvaltioiden jäsenmaksut pitkälti tulolähteinä. Me käytämme eu budjettia. Hyvä niin. Ja varmasti on monia aloja, joilla saadaan paljon hienoa aikaan. Mutta samalla meidän pitäisi ymmärtää se, että jos jäsenvaltioiden tulisi maksaa lisää, niin joko meillä olisi silloin järjestelmä, jossa periaatteessa jäsenet tasavertaisesti osallistuisivat tähän lisämaksuun. Ja sitten voitaisiin kysyä, miksi ensin pitää maksaa EUhun ja saada sitten näitä palautuksia? Näinhän ei yleensä tehdä. Eli kun EUlla on enemmän tuloja, niin silloin on valtioita, joiden on maksettava enemmän, mutta eivät saa enempää takaisin. Eli heistä tulisi maksajia lopulta. Periaatteessa en vastusta tätä ajatusta, mutta tässäkin pitää avoimesti osoittaa, mitä ajetaan varsinaisesti takaa. Meilläkään on velvoite myös sanoa, minkä tasoisista kysymyksistä nyt puhumme. Ja silloin varmasti syntyy kysymys siitä, mitä EUn kansalaiset haluavat ja mitä jäsenvaltiot varsinaisesti rahoittaa. Kaikki tiedämme, että tällä hetkellä Brexit on kovasti keskusteluissa esillä. Ja siinähän juuri tämä kysymys tulee esiin. Totta kai me voimme täällä olla samaa mieltä sanoa, että me haluamme enemmän rahaa EUn budjettiin, mutta jos tämä johtaa siihen, että jäsenvaltiot sanovat, että jos jatkuvasti pitää maksaa lisää, emme niin halua enää olla EUn jäseniä, niin kyllä tämän pitäisi aiheuttaa meille vähän päänvaivaa. Pitää olla olemassa myös muita mahdollisuuksia. Täällä mainittiinkin esimerkkejä siitä, että EUn varoin maksetaan moottoriteitä. No ihan hyvä, mutta mikseivät jäsenvaltiot pysty itse maksamaan moottoriteitään. Jos tämä on kohesiopolitiikan osa, niin se on tällaista tasausta, jota pitäisi EU-ssa tapahtuakin. Siksi olemme Euroopan unioni, meillä on yhteiset arvot, mutta pitäisi määritellä jotenkin se, miten pitkälti jäsenvaltiot ovat valmiita tällaista tasausta rahoittamaan, koska muuten syntyy hankala tilanne, jota kansalaiset eivät pysty hyväksymään. Ja siksi silloin ei kannata yllättyä sitä, että EUn tuki suosio vähenee. Siksi pitäisi pohtia ehkä uudestaan näitä prioriteetteja, eikä refleksinomaisesti vaatia lisää rahaa, vaan pohtia sitä, milloin EU pystyy paremmin toimimaan kuin yksittäinen jäsenvaltio. Silloin EU toimii, hieno juttu, silloin se saa maksakin vähän rahaa, mutta toisaalta, jos jäsenvaltio selviää jostain tehtävästä myös ilman Euroopan unionia, niin silloin EU ei pitäisi rahoittaa, vaan silloin valtio huolehtii tästä. Ja lopulta meidän pitää tottua myös siihen, että meillä ei ole riittävästi rahaa. Tämä koskee myös kaikkia kansallisia budjetteja. Kiitos. Si, Kiitos. Herra de Pre seuraavaksi. Kiitos, puheenjohtaja. No, näissä esityksissä oli pari eri elementtejä osaa. En siksi puhuttiin tästä unionin talousarviosta uusin käsittein, joiden pitäisi herättää suurta intoa ja kiinnostusta, mutta kuitenkin olen aika agnostikkokin ja sitten mietin kyllä, minkälaista tuo eurooppalainen lisäarvo olisi. Voisiko minulle muutamin esimerkein todellakin osoittaa, mikä tuo lisäarvo on, eli kenen kannalta, mitä tämä Eurooppa tarkoittaa. Joku lisää, eurooppalainen lisäarvo yhdessä maassa saattaa ollakin täysin päinvastainen toisessa valtiossa. Eli tässä minä olen kuitenkin onnistunut Dominikin realismia seuraamaan. Ikävää kyllä on juuri se, että meillä on valtavat haasteet edessämme ja sen takia tällainen realismi on juuri se tila ja se hetki, missä me joudumme nyt toimimaan, tekemään – työtä tulevaisuudessa. Dominik on rikoksen uusia tässä asiassa. Monsieur President. Tästä nyt ryhdyt tällä tavalla sen enempää syyttelemään ketään, vaan käytän tällaista analyyttistä käsitettä. No joka tapauksessa nyt me tutkailemme näitä monivuotisia rahoituskehyksiä uudelleen ja otamme sitten eri vaatimukset ja velvollisuudet huomioon. Eli jos me haluamme muuttaa rakenteellisia kohtia tässä MRKssa, niin me tarvitsemme yksimielisyyden neuvostossa enkä usko, että nyky julkinen mielipide ja julkisten varojen tilanne tietyissä jäsenvaltioissa oikeastaan hirveästi innostaa ketään kattoja nostamaan. Ja vaikkakin olen tietenkin monesta tässä esitetyssä ajatuksesta samaa mieltä, eli sitä, että MRK, näiden rahoitusnäkymien aikaa pitäisi e, e, jatkaa. Tässä puhuttiin jo viidestä vuodesta ja siitä pitemmästäkin, mutta jos ajattelen meidän työtämme, niin meidän täytyy nyt pyrkiä näin ne rajoinemme parantamaan kyllä tilannetta suhteessa näihin suuriin haasteisiin, jotka meitä odottavat. Me aina ajaudumme samaan, samaan ongelmaan, ei ole rahaa. Mutta nykyisellään me emme kuitenkaan ole kattosummissa missään otsakeessa, jos katsomme nykyistä MRKta, mutta näitä rahoja ei ole helppo ottaa käyttöön. Me voisimme näillä elementeillä pelata ja ne voisivat olla meidän rakenteellinen asemme, kun pyrimme nyt sitten näitä sitoumuksia mm, täyttämään, jotka niskaamme on sälytetty jäsenvaltiot muistavat muista syistä toimivat, jos jäsenvaltiot osallistuvat unionin toimiin enemmän, niin miten niin unionissa olisi uusia varoja marginaalissa. Eli kun puhutaan jäsenvaltioiden osallistumisesta, niin sitten täytyy ajatella myös tuota hätä, Afrikan hätärahastoa ja mm, sitten Turkin lisävälinettä ja sitten myös muut, muut, muita välineitä, joihin varoja täytyy välittää nykyisestäkin monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sitten jokaisen jäsenvaltion maksuosuus nousee. Minä haluaisin, että tämä viesti nyt e, e, ei vaikuttaisi luovuttavalta, mutta minä, minun mielestäni täytyy kuitenkin nyt ajatella, missä tilanteessa me nyt olemme. Meidän täytyy määritellä sellaiset tavoitteet, joiden pohjalta oikeasti voimme toimia ja sen pohjalta sitten tuota MRKta laatia uudelleen. Muussa tapauksessa tilanne ei ratkea. Monsieur Tarant. Herra Tarant on jättänyt meidät Rovairin jätän myös. Herra Zanni. Si, grazie Presidente, ringrazio. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos vieraille myös. He esittivät meille dioillaan todella mielenkiintoisia ajatuksia. Minun mielestäni ehkä kaikkein mielenkiintoisinta oli ilman, että tässä aliarvon muitakaan, niin herra Dominikin puheenvuoro kaikkein mielenkiintoisin, koska se varmasti heijastelee myös Euroopan unionin talousarvon tulevaisuutta. Yleisesti ottaen meillä EU-ssa käydään keskusteluja, jotka liittyvät Euroopan unionin rakenteeseen ja lähtevät siitä, ja sitten ehkä puhutaan euroalueen talousarviosta, vaan nyt ei ole ehkä syytä keskustelua siitä. Meillä on käsissämme näinä aikoina perustavanlaatuinen ongelma. Kansalaiset odottavat paljon EUn talousarviolta, mutta tämän päivän varoja on vähän ja maksuviipeet osoittavat sen. Viime vuosina, kun näitä Euroopan unionin talousarviota, on lupauksia esitelty paljon, odotuksia on pidetty korkealla, mutta kuten nähdään, ei ole edes olemassa voimavaroja, jotta voitaisiin jotenkin täyttää nämä odotukset. Jos jäsenvaltioilta penätään uusia voimavaroja, niin minun mielestäni se on mahdotonta, koska jäsenvaltioidenkin talousarviot ovat paineiden alla – ei oikein ole liikkumavaraa lisätä Unionin talousarviota. Siksi minäkin uskon, kuten Dominikin totesi, että ei ole mitään yhtä ratkaisua olemassa. Totta kai voidaan miettiä talousarvion tavoitteita uudelleen, ymmärtää, että talousarvion avulla ei voida kaikkia toteuttaa ja keskittää sitten voimarat parin kolmeen perustavanlaatuiseen tavoitteeseen, jotka voidaan vielä saavuttaakin paremmin Euroopan unionin talousarvion voimin, toisin kuin ehkä jäsenvaltioiden voimin. Minä uskon, että kun ajatellaan, mitä kaikkia me rahoitamme eri momenteista, eri ohjelmia talousarvion varoin EU-ssa, niin ehkä voitaisiin parempi tavoittaa ne paremmin kuin jos se toteutettaisiin jäsenvaltioiden voimavaroja, toisin kuin EUn voimavaroja. Eli kyllä tässä on paljon työsarkaa, kun monivuotista kehitystä arvioidaan uudelleen. Ja kun keskustellaan tiettyjen hankkeiden lisäarvosta, niin pitäisi jotenkin ymmärtää objektiivisesti, mitä jäsenvaltiot omin voinkin ehkä voisivat saada aikaan saavutakseen tietyn tavoitteen – Esir on yksi esimerkki tästä, miten se on jäsennelty. Lähtökohtana oli ajatus siitä, että meillä on iso rahasto Euroopan unionin tasolla, ja jäsenvaltiot maksaisivat omia osuuksiaan siihen, tai sitten yksityiset sijoittajatkin, jos ovat kiinnostuneita siitä. Malli ei ole tietenkään toiminut. Kun ajatellaan infratavoitteita ja sijoittamista infra, niin se on helpommin hallittavissa jäsenvaltioiden tasolla. Esir taitaa toimia enemmänkin kansallisena alustana, että meillä on jäsenvaltioiden talousarvio ja sitten sijoittajat katsovat siihen suuntaan ja investoivat jonkin jäsenvaltion infraan. Kun meillä ei ole minkäänlaista EU-hallitusta edes olemassa, ajatellaan, niin Italian hallitus ei halua antaa rahaa EUlle, jota rahoitettaisiin Portugalissa ja Espanjassa rautatien rakentamista. Eli ehkä olisi tätä syytä miettiä tarkkaan. Totta kai tässä käydään omista varoista keskustelua. Voi olla, että siinä saadaan lisävaroja EU-talousarvioon, mutta me tiedämme varsin hyvin niistä tapaamisista, joita senaattori Montin kanssa on käyty, että tämä taival on todella hankala, jos ajatellaan veroa, hiilidioksidiveroa. Voi olla, että ei mikään ole niissä toteutettavissa. Eli tässä on kyllä ohrakkeiden tie edessä. Siksi esittäisinkin kysymyksen alustajille. Olisiko ehkä vaivan väärti, että kun arvioidaan tätä uudelleen, niin tunnusta, että EU-talousarviossa ei kaikkia ongelmia voida ratkaista. Ymmärtää ensinnäkin, mitä momenttia ehkä voitaisiin järkivämmin käyttää, mitkä tavoitteet parhaiten voidaan saavuttaa sitten jäsenvaltioissa, tai mitä puolestaan voidaan saavuttaa tavoitteista Euroopan unionin tasolla, ja osoittaa voimavarat sen mukaisesti myös parin kolmeen tärkeämpään tavoitteeseen. Lopuksi esittäisin yhden erimielisen kannan verrattuna siihen, mitä Sepsin edustaja totesi diallaan, kuka hyötyy EUn talousarviosta. Hänen mukaansa kaikki hyötyvät EUn talousarviosta. En ole samaa mieltä tämän väitteen kanssa. Jäsenvaltiot tavallaan käyttävät näitä varoja jotta voisivat auttaa tilanteita, vaikeitakin tilanteita. Italia on yksi esimerkki siitä, että se antaa uudelle EUlle paljon enemmän kuin saa. Joskus on ehkä hyvä miettiä, kuinka paljon järkeä on eri hankkeissa ja luoda tällaista rahan siirtämistä ensin Euroopan unionin talousarvioon ja sitten se palautetaan jäsenvaltioon Totta kai siellä on hallinnossakin valtavasti ongelmia. Mitä enemmän on virkavaltaisuutta, niin sitä vaikeammaksi käy myös käyttää näitä rahoja päästäksemme tavoitteisiin. Minä toivon, ja tämä on oikeastaan minun viestini myös kollegoille, esittelijöille varsinkin, että tältä pohjalta voitaisiin työtä tehdä. Ja nimenomaan ei kannata kuvitella, että kaikkia ongelmia voidaan täällä ratkaista, vaan – mietittäisiin, että olisi vähemmän, mutta hoidettaisiin paremmin, koska kansalaiset pitävät EUn talousarviota vain rahan hukkana. Nimittäin jos me pysyisimme odottamaan, osoittamaan, että vähemmälläkin voidaan enemmän saada aikaa, niin ehkä jatkossa myös kun luottamus kasvaa, saadaan enemmänkin voimavaroja, mutta pitäisi ainakin käyttää ja optimaalisesti, johdonmukaisesti, kuten jäsenvaltiot. Kiitoksia, herra Zaltek. Il n'est pas là. Ei paikalla. Sitten koordinaattorit. Herra Fernandes. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Jos esitämme kysymyksen kansalaisille siitä, miten paljon he uskovat unionin talousarvion prosentteina heitä, koskevan heitä. Minä olen useaan otteeseen tätä kokeillut. Kukaan ei ole kuvitellutkaan, että kyse on yhdestä prosentista. bruttokansantulosta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisten mielestä talousarvio on liian suuri ja he itse asiassa kuvittelevat, että talousarvio on suurempi kuin onkaan. He kansalaiset siis uskovat, että he maksavat enemmän kuin itse asiassa maksavatkaan. 28 valtiota me tällä talousarvioilla tuolla yhdellä prosentilla bruttokansantuloista pyrimme palvelemaan. Tässä aina keskustelemme sitä, että me emme voi nostaa näitä summia, koska kansalaiset eivät niin halua, mutta kansalaiset uskovat, että me voimme vastata niihin tarpeisiin, joita on, vaikka todellisuudessa näin ei ole. Ja siinähän se ongelma piilee. Kansalaiset eivät ole valmiita omiin varoihin. Jos kansalaisille sanomme, että me luomme tällaiset, käytämme näitä omia varoja yhteen, tähän nuorisotyöllisyyteen ja sitten omia varoja unionin turvallisuuteen, eivätkö he, eikä varoja ole nyt on kyse omista varoista, joilla pitäisi kansalaisten todellisiin tarpeisiin vastata erityisesti työllisyyspuolella. Ja sitten tämä uudelleen tarkastelu. Niin me pidämmekö me kiinni tästä strategiasta. Meillähän on olemassa strategia 2020 ja korostan tätä, sillä me olemme tavoitteet määritelleet Nämä tavoitteet liittyvät myös kansallisiin toimiin, mutta myös tiedetään, että Euroopassa on ongelmaa. Kansallinen on asia, taso on hyvä, eurooppalainen huono. Syylliset ovat Brysselissä. Täytyy myös tässä strategiassa tutkailla sitä, mikä on jokaisen jäsenvaltion vastuu täyttää tavoitteet, jotka olemme määritelleet. Ja tässä on kyllä kaikenlaista tekopyhyyttä havaittavissa. Me tässä meillä on nyt kyseiset tavoitteet, mutta sitten sanotaan, että tuo prosentti on unionin talousarvion määrä. Eikä sitten tavoitteisiin päästäkään. Ja sitten sanotaan, että no vastuu kuuluu strategia 2020 ja se on huono strategia. No millä tavalla me tahtoisimme, että talousarvio vastaisi tavoitteita, joihin haluamme pyrkiä. Ja sitten omat varat. Tämä kysymys nimenomaan riippuu siitä, miten me ylipäätään näitä varoja hallinnoimme. Tietenkin Saksa ja Ranska tässä 28 valtion taloudessa vastaavat 38 prosentista koko taloudessa ja siitä sitten syntyy aika suuri määrä. Jos minä kutsun jos minä siis kutsun illalliselle väkeä, niin ainakin itse saan valita ravintolan. Tähänhän se johtaa eikä välttämättä edes pelkästään ravintolaakaan, jos minä kerran maksan kulut. Jos minä maksan viulut, eli jos minä kutsun, niin minä myös maksan. Ja näin ollen kaikki riippuu siitä, miten näihin tuloihin suhtaudutaan. Ja sitten tuo lisäarvo. Minua hämmästyttää myös se, että totta kai niin toivon, että määritelmän saisimme teiltä, koska minä kiitän, olin kiittämässä tässä teitä näistä erinomaisista kolmesta täyd, toisiaan täydentävästä esitelmästä. Mutta mikä onkaan määritelmänne eurooppalaiselle lisäarvolle? No, eurooppalainen lisäarvo ei koske pelkästään yhtä maata mutta se, mikä jossain maassa on hyvä, niin on hyväksi tietysti muillekin valtioille. Näin olen tästä mieltä, mutta täytyy saada joku määritelmä tuolle eurooppalaiselle lisäarvolle. Ja kun me ryhdymme tekemään näitä määritelmiä aika usein kielteisestä näkökulmasta. Millä tavalla pystyn sitten va- vakuuttamaan kansalaiset jollain tällaisella, eli jos unionista lähden, niin siitä sitten syntyy tällaiset kustannukset jos Schengen lopetetaan, niin sitten se maksaa niin ja niin paljon. Eli me pyrimme osoittamaan unionin lisäarvoa kielteisin lauserakentein, kun sanomme, mitä sitten se maksaa, että ei ollakaan Euroopan unionissa tai että unionia ei ole. Ja onko tämä oikea reitti. Sitten vielä on kiinnostavaa huomata, että hyvin pienellä talousarviolla, jolla emme pysty vastaamaan unionin haasteisiin ja kysymyksiin, niin ratkaisu on se, että tällä talousarviolla tehdään päädytään siihen, että kansallismielisyys kasvaa, on enemmän ihmisiä, jotka eivät hingu ollenkaan Euroopan perään. Ja sitten ratkaisuna on se, että taas pienennetään koko talousarviota. No, mihin siitä sitten ajaudutaan? ei sillä mihinkään vastata. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että tuo prosentin säilyttäminen on hyvä kysymys, mutta kuten jo kuulimmekin, Gerard siihen jo viittasi, niin talousarvio vaikuttaa olevan jo enemmän kuin yksi prosentti kansalaisten mielessä. Tämä näin ainakin on ja, mutta suureksi tavoitteeksi on kuitenkin määritelty tuo yksi prosentti. Ja jotta tuota prosenttilukua voitaisiin sitten noudattaa, niin käytetään erinäisiä välineitä, jotka ovat budjettiin, tulevat budjetin ulkopuolelta ja prosentin ulkopuolelta. No, esi, erinomaiset esittelijät tässä meille pitivät oman puheenvuoronsa ja me, meillä on nyt sitten velvollisuus uudelleen tarkasteluun. On selvää, ettei joustavuutta ole tarpeeksi. Ja meidän täytyy kuitenkin joustavuutta saada aikaiseksi, koska ei tässä kaikessa ole toimittu johdonmukaisesti. Mielestäni ei ole johdonmukaista, että nämä tarkistukset ja varat palaavat jäsenvaltioihin viime vuonna 2,3 miljardia euroa oli kyse, kyseessä, eli sakko, sakkomaksut palaavat ja sitten ne, siis, jotka on maksettu unionille, palaavat jäsenvaltioiden taskuun. Olisi mielestäni johdonmukaista, että nämä summat pysyisivät jäsenvaltioiden talousarviossa edelleenkin rahoittamassa seuraavaa vuotta esimerkiksi. Tämä olisi johdonmukaista. että se päätyisi tuohon joustovälin, joustoon. Ja sitten vielä nuo tuo yli, muutkin, muukin ylijäämä, mutta vähintään nuo sakot. No niin, olen pahoillani, että näin pitkään puhuin, mutta kiitos kuitenkin. Comment vont les amandiers? On... Miten ne sitten hoidettaisiin Portugalissa, ne sakot? Muchas gracias, presidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. No toden totta, kun tartutaan tämmöiseen keskusteluun ja MRK on väliarvioinnin osalta, niin joudutaan miettimään oikeastaan koko Eurooppaa, ei pelkästään talousarviota, vaan täytyy ruveta riitelemään vähän kaikista, mistä voi riidellä. Ja siksi ehkä on otettava vähän etäisyyttä ja suhtautua käytännönläheisemmin, kuten te Press totesi, ettei turhautuisi kesken matkaa. Näinä aikoina Euroopassa on, meillä on paradoksi käsillämme. Oikeastaan siitä alkaen oikeastaan ollut, kun Eurooppaa on ruvettu rakentamaan, koska ei ole tarvittu niin vahvaa Eurooppaa, ei ole koskaan tarvittu niin vahvaa talousarviota, että voitaisiin vastata haasteisiimme näinä aikoina. Minä uskon, että tuskinpa koskaan Euroopan unionille kohdistunut niin kovaa kritiikkiä, jossakin tapauksessa ihan oikeutettuakin kritiikkiä. Ja ne, kun puolustamme Euroopan unionin, niin me olemme todella vyöryn alla. Jotkut eivät halua edes heikkoa tai vahvaa Eurooppaa, joillakin on hyvin selkeät ajatukset siitä ja käyttävät mitä tahansa puutetta puolustakseen omaa kantaansa. Ja me, jotka täällä Euroopassa nyt olemme, ja aina kun vaikuttaa, me olemme aina tavallaan vaan puolessa välissä matkaa, kuten herra Dominik tässä antoi esimerkin, että ja, ja joka kerta vaikuttaa siltä, että joudutaan yhä enemmän vaan puolustamaan. Ja nyt se näkyy mitä selkeimmin Euroopan unionissa. Toisin sanoen on niin ilmeistä, että me tarvitsemme todellisen tarkistuksen MRKssa. Siksi se on niin ilmeistä, että jäsenvaltiot eivät ole halukkaita tekemään MRKssa tarkistusta. En oikein tiedä, miten tarttua sitten tähän keskusteluun. Nimittäin nämä kaksi vuotta, 2014-2015, sitä paitsi se kuultiin alustuksissakin, ne olivat suurenmoisia muuten, koska siinä käytiin kohta kohdalta läpi eri ongelmat, kaikki ne teemat, joita pitäisi käsitellä tarkistuksessa. Me olemme käyttäneet kaiken jouston. Me olemme ylärajoilla kaikissa otsakkeissa ja pitää paikkansa maataloudessa ehkä ei mutta kun me emme vieläkään pysty määrittämään maatalouden kriisiä, maitolan kriisiä ja mikä vaikutus on Venäjän saarolla tuotteillemme ja mikä se vaikuttaa talousarvioon. Siksi minä en haluaisi ruveta puuttumaan ne kakkosotsakkeeseen tai sieltä haalimaan. Ja meidän pitäisi investoida hankkeisiin. Meidän pitäisi rakennerahastoissa joka kerta huomata, että tavoite on yhä suurempi, kun me tulee pakolaiset, nuorisotyöttömyys ja samalla rahalla aina pitäisi hoitaa useampia ongelmia. Tuskin tässä tarvitsee edes selitellä sen enempää, mikä on otsakkeessa kolme tilanne tai neljässäkään, kun ei kerran edes pystytä hoitamaan kehitysongelmia tässä maailmassa, kun on yhä enemmän pakolaisia historiallisesti eniten me en oikein kerta kaikkiaan voi ymmärtää, että jäsenvaltiot voi kuvitella, että ei tarkistusta tarvita, kun se on niin ilmeistä. Ja ilmeistä on myös, että jäsenvaltiot eivät halua todellista tarkistusta. Meidän täytyy puhua selkeää kieltä. Me emme pysty hoitamaan kaikkea, mitä pöydällä on, ilman että meillä on lisää rahaa. Ja on ikävää, että kukaan ei halua, kaikki eivät halua tätä kuulla. Joku joku sanoi, että parempi Eurooppa tarkoittaa enemmän rahaa. Ei pelkästään, mutta kyllä minä uskon, että paremman Euroopan saamista tarvitaan enemmän rahaakin. Paljon muutakin tarvitaan, mutta ainakin täytyy ymmärtää, että tämän talousarvion myötä ei sen parempaa Eurooppaa saada aikaan. Ja siellä oli yksi asia, josta en ole samaa mieltä herra Dominikin kanssa, vaikka paljon sitä olen samaa mieltä. Omat varat nimittäin. On niin ilmeistä, että omia varoja löytäminen ei ratkaise ongelmia. Ei neuvoston kantoja myöskään neuvotteluissa, mutta kyllä se voisi aika paljon auttaa. Ensinnäkin minä uskon, että yksi ajatus omista varoista on, että muutetaan ajatustapaa jäsenvaltioissa, kun ne neuvottelevat MRK Eli kuinka panevat, panevat talousarvio, kuinka paljon saavat. Ja joka tapauksessa olivat omat varat mitkä tahansa, niin ehkä siinä vähemmän jouduttaisiin vanhemman kuin saadaan. Eikä pelkästään pitäisi katsoa vain talousarviota lyhyellä aikavälillä, eikä se vasta todellisuutta. Olen iloinen siitä, että teidän alustuksissanne puhuttiin nimenomaan siitä, mitä pitäisi puolustaa talousarviota ja miten pitäisi purkaa ne väärät myytit, joiden myötä on tullut kielteinen käsitys talousarviosta, miten pitäisi tehdä, jotta ymmärretään sinne, ettei ole kyse 1990 talousarviosta tai pari vuoden takaisin talousarviosta, vaan tässä on pitkä taivaan kuljettu. Mutta jossakin alustuksissa huomattiin, että kaikki eivät tätä oikein ymmärrä. Kun puhutaan talousarvon puolustamisesta, niin, niin ei tar- sanoja tarvitse osoittaa meille, vaan mikään neuvostoon. Totta kai ymmärrän, että, että on tarpeen kuulla alustuksia myös täällä. Mutta kehottaisin, että menisitte neuvoston tykö, esittäisitte lukuja ja tietoja, että talousarvio todellisuus ei vastaa ollenkaan tätä lyhytnäköistä tapaa ajatella asioita, kun ajatellaan kuinka paljon sinne pannaan ja kuinka paljon sitä saadaan. Herra Dominik totesi jotain mielenkiintoista myös rahoitusvälineistä. Viime aikoina yhä enemmän kuulen sellaisia äänenpainoja, joissa penätään sitä, että talousarviosta pitäisi tulla yhä enemmän rahoitusvälineiden talousarvio. Tällaista erilaista finanssiinsinööritaiteen politiikkaa. Ja me olemme todenneet monen otteeseen, että ne ovat vain tiettyjä hankkeita varten tietyissä oloissa. Ja tukia myötä voidaan oikeastaan rahoittaa vain tiettyä politiikkaa. Ja sitten vielä maksuista jotain. Pitää paikkaansa, että nyt olemme aika hyvässä tilanteessa, kun meillä on jo paineita ollut viime vuosina, mutta kyllä me tiedämme varsin hyvin, että MRK-loppuvaiheessa paineita tulee lisää vastaan ja aika valtavia maksuissa, kun ne kerääntyvät kerääntymistä nimenomaan kohti loppuvaihetta. Ja se voidaan ratkaista vain yhdellä tapaa, ja siitä olen samaa mieltä, että maksetaan laskut. Jos kerran on sitouduttu, niin on maksettavaa. Muuten se on valheellinen talousarvio. Ja näin käy aina silloin, kun keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sitoumukset ovat suurempia kuin maksut. Ja tämä on tavallaan vanha käsitys talousarjosta, koska aikaisemmin meillä ei ollut ongelmia maksuissa, koska jäsenvaltiot eivät olleet ehkä riittävästi valmiita toteuttamaan kaikkia ohjelmia, joita oli MRKssa. Ja vaikkakin maksujen sitoumuksen ero on ollut aina iso, niin 100 prosenttia ei koskaan mitään toteutettu, eikä 100 prosenttisesti maksettu. Mutta jos nyt ollaan täytäntöönpanossa 100 prosentissa, niin vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot eivät ole vielä huomanneet oikein tilannetta. Eli vaikka kuinka on vuosi toiselta, tois, vuodesta toiseen eroja, saattaa olla 30 miljardiakin eroa, niin emme tietenkään voi ratkaista ongelmia, jos näin jatkuu. Jäsenvaltioiden täytyy ymmärtää, että tässä ei noudata talousarviota, kuten 15-20 vuotta sitten jäsenvaltiot pitäisi nyt oppia, että nyt on käytetty 100 prosenttisesti rahaa. Kiitos. No niin, sitten seuraavaksi herra Plenkovic. Merci beaucoup, le président. Merci pour... Kiitos puheenjohtaja, kiitokset eh, esittelijöille, kiitokset eh, myös eh, näistä oikein kiinnostavista aiheista meidän keskusteluamme varten ja nyt vaihdan sitten kroatian kieleen. Niin meidän varmasti täytyy monivuotista rahoituskehystä käydä uudelleen läpi. Sitä on todella mietittävä, jos MRK on katot eivät riitä. Ja mitkä unionin sitoumukset kolmansiin osapuoliin nähden ovat, jos on todellista vaaraa siitä, että nämä ei nämä ö, ö, haasteet jäävät hoitamatta, kuten pakolaiskriisi esimerkiksi. Jos me nyt katsomme uudelleen kattoja erityisesti niissä talousarvioosakkeissa, jotka voisivat kulua loppuun hyvinkin varhaisessa vaiheessa, kun välineitä käytetään jo liikaa ja katot saavutetaan. Jos joku toinen humanitaarinen kriisi nyt tulisi, niin rahat voitaisiin hoitaa vain ennakoimattomiin menoihin varatuista summista. Ja näin ollen olisi hyvin vaikea hallinnoida pakolaiskriisiä. Se on kuitenkin merkittävin tekijä sille, että meidän on ehdottomasti käytävä uudelleen läpi tätä talousarviotamme. Nyt unionin arvot ja oikeudet ovat saaneet kovan iskun. Ja kun me tutkailemme MRKta uudelleen, niin meidän täytyy miettiä myös sitä, ettei kansallisia kirjekuoria kovin paljon korjattaisi, ja varsinkin kun ajattelemme unionin maatalousrahaston jäsenvaltioille meneviä osia, kohesiorahastoja, kalastusrahastoa ja teknisiä, teknisiin muutoksiin tarkoitettuja rahastoja. Eli meidän täytyisi myös paremmin kuluttaa näitä rahoja. Tietenkin silläkin tähdätään eurooppalaisen lisäarvon nostamiseen. Kohesio kuitenkin on on suora lisäarvo tekijä koko Euroopan unionille, eikä tätä kohesiota pitäisi nähdä alkuunkaan irrallisena tekijänä. Eli me tarvitsemme, meidän täytyy katsoa nyt tätä unionivaroja, joista monet ovat kovasti etupainotteisia, ja on aivan selvää, että ohjelmat ohjelmissa ei varat riitä, eikä sitten tällä vuodella, tämän vuoden lopussa meillä ole riittävästi varoja käytettävissä. Tämä on aivan selvää, varsinkin kun katsomme unionin nuorisotyöttömyysaloitetta. Ja koko summa on käytännössä nyt etupainotteinen. Suuria ongelmia tietenkin on useissa valtioissa. Tämä koskee erityisesti omaa valtiotani Kroatia, joka valitettavasti yhdessä muutamien muiden valtioiden kanssa on ajautunut hyvin epäreiluun tilanteeseen, kun ajattelemme nuorisuus, nuorten työllisyystilannetta. Tähän on vaikea löytää ratkaisuja, mutta meidän täytyisi pystyä löytämään keinoja rahoittaa kyseistä hanketta edelleenkin. Myös toisella MRK-jaksolla, koska nyt näyttää siltä, että enää ei ole maksusitoumusmäärärahoja riittävästi olemassa MRK. -ohon. Ja tuota artiklaa 14 MRK-asetuksesta pitäisi nyt hyödyntää. Siinä määritellään selvät erot maksusitoumusmäärärahojen käytölle, mutta, siihen, mutta silti on unohdettu strategiset investoinnit tyystin tuosta kohdasta ja sen suhde unionin sosiaalirahastoon. Jos katsomme sitten maksukieltoa, niin tilanne näyttää sinänsä ihan hyvältä nyt, mutta täytyy miettiä todellisia mahdollisuuksia, todellisia tilanne, todellista tilannetta, nykytilannetta mm, 1B-osastossa, jossa puhutaan kohesiosta ja rakennerahastoista ja siellä käyttämättömä jääneistä maksuista. Ja nyt on aika paljon näitä ennakoimattomiin menoihin varattuja varoja. Asia pikemminkin on kehittymässä tekniseksi ongelmaksi kuin poliittiseksi ongelmaksi. Pitäisi todella tukea nyt uudelleen tarkastelua varsinkin tulo, talousarvion tulopuolella. Ja meidän täytyy miettiä vaihtoehtoisia keinoja saada talousarvio täytettyä ja varsinkin pohtia tuota Montin raporttia. Mankia. Herra Mankka. Ďakujem, pán predseda. Ja sa tiež Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia kolmea alustajaa he ovat antaneet meille paljon mielenkiintoista tietoa ja minä ottaisin esille muutaman seikan. Me tiedämme varsin hyvin, että me olemme perustaneet esirin, ja jos me haluamme jotain muutosta saada aikaa, meidän täytyy kerätä kaikki myönteinen. Ja siinä on yksi niistä. Ja tuossa taitaisiin uusi alku Euroopalle. Tiedämme, mihin Esir on johtanut. Se on vienyt rahaa muilta välineiltä, muun muassa horisontti 20-20. Ja sitten toisena tekijänä meillä on merkittävät leikkaukset. Esiirin tarkoituksena ei kuitenkaan rahoittaa korkeariskisiä hankkeita. Me olemme käyttäneet varoja nimenomaan tiettyjen riskien kattamiseksi. Mutta jos me haluamme esimerkiksi rakentaa asuntoja, eristää peruskorjata asuntoja muun muassa. Siihenkin raha mennyt. Ja täytyy kyllä sanoa, että minun hallitukseni kyllä on sitä tehnyt ilman esiriäkin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos rahaa viedään horisontti 20-20 ja siirretään esiriin, niin sitten me rahoitamme hankkeita, joita olisi muutenkin voinut rahoittaa. Ei tavallaan järkevää rahoittamista tai rahastoimista. Täytyy miettiä, minkälaisia hankkia rahoitetaan mistäkin, ehkä muilla keinoin kuin esiristä käsin. Ja silloin rahoitettako ne toisin ja panna rahat vaihtoehtoisiin hankkeisiin. Toinen ongelma liittyy siihen, että jäsenvaltiot eivät ole riittävästi antaneet maksuosuuksia talousarvioiden 2014. Meillä oli maksamattomia laskuja suuri määrä. Ja me tiedämme, että jos yrittäjä ei maksa maksuaan, laskuaan, niin se vaikuttaa työllisyyteen, se saattaa johtaa maksukyvyttömyyteenkin. Tämä ongelma, joka liittyy maksuviipeisiin, on valtava. Ja minä pelkään pahoin, että tähän törmätään kuluvallakin kaudella varsinkin kun hankkeita ruvetaan toteuttamaan paljon suuremmassa mittakaavassa. Ehkä ensi tai seuraavana tämä tulee jälleen vastaan. Mitä voitaisiin tehdä sitten sen estämiseksi? Yksi tapa on se, että jäsenvaltiot pitäisivät kiinni ensinnäkin sitoumuksistaan. Jos sitten jää jäljelle varoja, niin ei nettomaksajan pitäisi ruveta kiistelemään niistä. Mehän tiedämme, että kun rahaa jäi esimerkiksi tullimaksuista tai muista maksuosuuksista, niin nettimaksajat heti halusivat päästä käsiksi niihin ja väittivät, että EU ei maksa laskuja. Minusta ainoa tapa on löytää uusia keinoja, löytää uusia tulolähteitä, ikään kuin omia varoja sovittelukeskusteluissa me myös mietimme näitä asioita. Ehkä toinen vaihtoehto olisi, että löytäisi sellaisia toimia, joita voitaisiin tukea nuorten työllistämistä. työllistämistä. Minun maassani meillä on paljon työttömiä nuoria. Sen jälkeen, kun hanke oli päättynyt, niin 60 prosenttia edelleen oli työttöminen, eli kovin tehotonta toimintaa. Sekä neuvosto ja komissio totesivat, että tänä vuonna he haluaisivat lopettaa hankkeiden toteuttamisen arvioidakseen niitä. Työministerit voivat hyvin osoittaa, että hankkeet ovat kuitenkin olleet tehokkaita. 2016 meidän pitäisi jatkaa näitä hankkeita, koska ne ovat paljon työllistäneet nuoria. Minun maassani me pystymme leikkaamaan nuorisotyöttömyyttä merkittävästi, jopa kolmanneksella muutamassa vuodessa, mikä on suuri saavutus. Siksi minä uskon, että meidän pitäisi tarttua näihin kysymyksiin. Verokierron ja verovilpin torjunta on myös iso haaste. Me tiedämme varsin, hyvin, kun puhuimme Suomen pääministerin ja muidenkin pääministeritten kanssa ja kun kysyimme, miksi he vastustavat finanssitransaktioveroa, he sanovat, että kyllä minä olisin samaa mieltä, jos muut pääministerit olisivat samaa mieltä. Eivät kuitenkaan tarjonneet mitään järkeviä selvityksiä sille, että vastustivat. Meidän pitäisi saada päätökseen nyt tämä hanke omista varoistaan. Me tiedämme, että Pariisin konferenssin tuloksen jältäkin tarvitaan rahaa, jotta voitaisiin päästä eroon kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi tapa löytää tuloja on verottaa äh, kolmansien maiden tuotteita, kun niitä tuodaan Euroopan unionin, riippuen siitä, kuinka paljon ne aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä. Näin voidaan edistää myös omien yritysten kilpailukykyä. Näin voitaisiin estää se, että ne jäisivät ulkomaisten tuotteiden jalkoihin. Näin saadaan myös uusia välineitä käyttöön, joiden myötä muut maat voisivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ja näin on tuotanto olisi halvaa myös meidän markkinoilla. No, minä uskon kyllä, että Euroopan parlamentti ei vastustaisi sitä. Minä olen huolestunut enemmänkin neuvostosta. Varmasti siellä löytyisi kaikenlaisia valuvikoja meidän ehdotuksessamme omiksi varoiksi. Minä uskon, että omien varojen korkean tason työryhmä pystyy esittämään konkreettisia ehdotuksia ja pystymme sitten aikana keskustelemaan siitä myös neuvoston kanssa. Talousarvio vaikuttaa kovin hämärältä kansalaisten silmissä ja omat varat ratkaisivat. Vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Herra Geier. Danke, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti pystyin seuraamaan alustuksia vain työhuoneesta, niin minulla oli muitakin velvollisuuksia, mutta reagoisin kollegoiden puheenvuoroihin hiukan. Mielestäni Jose Fernandesin viittaus siihen, kuka ravintolalaskun maksaa. Oli ihan hauska, kun ajattelin sellaista kuvaa, ei nyt siksi, että saksalaiset maksaa ruuat, mutta saksalaisessa lehdessä sanottiin, että kun täytyskeyksessä oli, oli sellainen, neuvotteluissa oli sellainen kuva, että ikään kuin käydään ostoksilla toisen luottokortilla – Eli saksalaisilla vahvistuu tämä ajatus, että kaikki juhlivat saksalaisten varoilla. Tämä on mielestäni väärä käsitys, mutta Berliinissä eri poliittiset voimat mielellään pitävät yllä tätä ajatusta. Tois, oikeastaan tämä kuva on ihan toisenlainen. Ajatellaan, että on koululuokka, joka viettää sitä, että ylioppilasjuhlat olivat kymmenen vuotta sitten lähtevät ravintolana sanoivat, että me halusimme aterian 28 ja sitten budjetti luo suunnitelman. Sitten 28 tulee paikalle. Yksi sanoo, että tässä oli liikaa, toisella on kalaa lautasella eikä halua maksaa siitä. Ja kolmas sanoi, että minulla unohtuikin lompakko, en nyt pysty maksamaan. Ja olen juuri työttömäksikin joutunut. Ja sitten neljäs vieras tulee paikalle ja sanoo, että no hups, minähän lupasin viedä jälkiruokaa myös lapsille, en tiedä riittääkö tästä nyt kaikille. Ja sitten ah, katsotaan, no, tunnistaankohan komissio hallituksia tästä kuvasta, en tiedä, mutta tämä on tilanne tällä hetkellä. Ja me siinä sitten jäämme katsomaan, miten nämä rahat jaetaan niin, että tilaukset jotenkin maksetaan oikeudenmukaisesti, vaikka joku haluaa enemmän, joku vähemmän, joku muuta vaikka varat eivät riitä kaikkeen siihen, mitä halutaan. Joten tässä vaiheessa voidaan lähteä keskustelemaan myös siitä, että kollegoiden kanssa olen vähän kuullut tätä kollega Sanninkin puheenvuorosta, eli kun on e budjetista puhutaan, kuka oikein määrää, mitä siellä on ja mitä tällä rahalla tehdään. Kyse on jäsenvaltioista. Eihän se niin ole, että kun me huhuilemme täällä, että pitäisi saada enemmän rahaa – niin drastisesti esitettynä. Eihän kyse ole siitä, että me haluamme meille mepeille jotain lisää, vaan me viittamme siihen, että se, mitä jäsenvaltiot haluavat toteuttaa tällä budjetilla, ei ole rahoitettavissa tällaisilla varoilla. Edustaja Kalmer sanoi tämän jo, jos samalla halutaan maatalouspolitiikkaa, uhkaa siirtolaispolitiikkaa, taistella lähdön syitä vastaan, niin silloin jossain vaiheessa jäsenvaltioiden on kyllä reilusti sanottava, mikä on prioriteetti. Ja sitten niitä muita asioita ei enää rahoiteta. Tai tuo on siis se vaihtoehto sitten poliittisesti ehkä yksinkertaisempi vaihtoehto sanoa, että no selvä, lähdemme tielle tai toiselle rahoittamaan enemmän EUta, joko lisämaksuin kansallisella tasolla tai aidoin omin varoin. Olen hyvin tyytymätön tilanteeseen pääkaupungeissa. Monissa pääkaupungeissa on näin ja minun omassani aivan selvästi. Annetaan ikään kuin ymmärtää, että tämä budjetti on tällainen musta haukko, johon heitetään rahaa. Se on niin syvällä se pohja, ettei edes kuule, koska sinne raha mätkähtää. Ja sitten, jos ajatellaan, ketkä määräävät budjetista ja keski pitkällä aikavälillä, kun ajatellaan rahoituskehyksiä, pohditaan, mitä tehdään rahoituskehyksille. Jokainen katsoo, että saa omat poliittiset tavoitteet siihen ja hyviä otsikoita omassa kotimaassa, mutta kukaan ei mieti sitä, mikä olisi parasta kaikille, koska silloin pitäisi keskustella ihan toisin. Myöskin se, että saa reilua tuottoa rahoilleen omassa maassa, niin tämä ohjaa keskustelua. Tämä on aivan väärä lähestymistapa minun mielestäni, koska kuten herra Dominik esitti hyvän esimerkin siitä, miten varoja on käytetty puolessa. Hän viittasi juuri siihen samaan, että tämä reilun tuoton ajatus, miten ajatellaan, että pääomavirta kulkee? Esimerkiksi jos ajatellaan, miten saadaan rakennettua vaikka uusi lentokenttä. No silloin, vaikka olympialaisia varten, niin on ajateltava, että pääomavirta menee niin, että saksalainen yritys lähteekin lentokenttää rakentamaan. Ja sitten pyritään mallintamaan, miten raha kulkee kohesiomaista. Tämä on hyvin vaikeasti osoitettavissa, mutta annetaan ymmärtää, että maksoimme niin ja näin paljon niin haluamme ainakin niin ja näin paljon takaisin näiden jäsenmaksupalautusten ystävien ryhmähän kasvaa jatkuvasti. Viimeksi sanottiin, että halutaan vähemmän maksualennuksia. Lopulta saatiin enemmän tanskalaisten kautta. Tämä on mielestäni aivan väärä lähestymistapa. Notlan Westfalen ei voida sanoa, että meitä on eniten, joten joka viides veroeuro, jota Saksassa käytetään, pitää saada meidän alueellemme. Kyllähän minulle naurettaisiin kotona, jos minä tällaisen vaatimuksen esittäisin, mutta Euroopan budjetissa tämä kyllä muka onnistuisi. Eli jokaisen kansallisen osuuden pitäisi olla juuri jokaiselle sopiva. Meidän poliittinen asetelma ei ole sellainen, että me aina vaadimme tänne lisää rahaa, vaan me sanomme, että hyvät jäsenvaltiot. Meillä on sopimus, siinä sanotaan, mitä pitäisi rahoittaa Eurooppa 2020 esimerkiksi. Ja meillä on hätätilanteita, jotka vaativat rahaa ja viittamme siihen, että ne varat, joita rahoituskeyksissä on, eivät riitä kaiken rahoittamiseen kattamisesta. Joko pitää päättää tehdä vähemmän, jäsenvaltiot tekevät tämän päätöksen, me emme, tai sitten saada lisää rahaa. Kiitos. Bien. No niin, herra Dynano viimeisenä. Niin, kiitoksia. Niin, Fernandes tästä jo varmaan eilen puhui. Joo, minä olisin luvannut kyllä ainakin aperitiivit maksaa, jos en olisi unohtanut kukkaroani. Niin Äh, Fernandeshan viittasi no, tuohon ravintolaan. No, joka tapauksessa tämä on ollut oikein kiintoisa ja rikasta keskustelua. Kiitokset tästä, tämän järjestämisestä tosiaankin meidän täytyy tutkailla uudelleen tuota monivuotista rahoituskehystä ja monet ovat jo puhuneetkin siitä, että meidän täytyy nyt sitten tutkia asiaa tarkemmin. Eihän tällainen väliaika-arvio mitään ongelmia ratko noin vain Eli täytyy nyt miettiä, miten Eurooppa voi tässä edetä, mihin me haluamme mennä. Täällä puhuttiin prosentista myös. Fernandes muun muassa sanoi, että kyse on prosentista bruttokansantuloa, mutta sehän on aivan naurettavaa. Jos ajattelemme liitovaltio, talousarvioita, niin sehän menee korkeisiin summiin, vaikka yhdessä Yhdysvalloissa suorastaan pariin kymmenenkin prosenttiin. Eli emme me ole ollenkaan samalla lähtöviivalla Ongelma on se, että yhdellä prosentilla me luomme aika paljon toiveita Euroopan unioniin ja kansalaiset tällaista odottavat ja me, me sitä yritämme innostamaan, innostaa, mutta tästä syntyy sitten paljon turhautumia kyllä tietenkin, varsinkin jos ajattelen vaikka näitä rakennerahastojakin, niin kyllä tiedän minkälaista turhautumaa sielläkin piirissä sitten on vaikka kuinka. Eli meidän täytyy pyrkiä luomaan sellaiset olosuhteet, joilla me voimme vastata sitten näihin odotuksiin. Kriisejä tulee jatkuvasti, meillä on Venäjän kanssa kriisiä, meillä on pakolaiskriisiä ja niin poispäin. Kyse ei ole mistään yhden valtion kriisistä, vaan kyse on eurooppalaisesta kriisistä ja silloin kyse on myös eurooppalaisesta talousarviosta. Ja meidän täytyy pyrkiä käyttämään tätä eurooppalaista talousarviota. Nyt me, sit, me, me olemme saaneet luotua tällaiset budjetin ulkoiset, ulkoisia tilanteita, joihin me pyrimme ratkomaan ilman tätä, emmekä sitten meillä ole siihen demokraattista valvontavaltaa, ja se herättää ongelmia varsinkin juuri tässä talossa uskon, että meidän täytyy pyrkiä nyt ymmärtämään se, että Euroopassa tarvitaan enemmän solidaarisuutta ja varsinkin enemmän myös sitten talousarviota tätä solidaarisuutta toteuttamaan. Siinä täytyy, ja sitten täytyy olla selvä myös, selvillä myös, mitkä meidän suuntaviivamme ovat. Kansalaisetkin ovat valmiita ymmärtämään sen, että e, nuorisokysymys tässä Euroopassa on erittäin olennainen. Nuorten liikkuvuus, nuorten työllisyys, se on aivan olennainen asia ja kansalaisille. Kun tätä selittää, niin varmasti he ymmärtävät tätä uutta unionin talousarvion rahoitusmekanismia. No aina sitten ajatellaan, että tämä on, otetaan kansalaisten mm, taskusta. No, no tämä sitten jää nähtäväksi, koska Mankakin äsken jo puhui tästä, että meillä on olemassa mahdollisuuksia löytää eurooppalaisia rahoitusmuotoja, jotka eivät suoraan koske Euroopan kansalaisia. Ja vaikka se koski, ne koskisivatkin sitten kansalaisia, mutta jos investoinnista saadaan myös jotakin takaisin, niin silloin kansalaiset varmasti ovat siihen valmiita. Eli me me meidän täytyy todella mennä nyt eteenpäin ja luoda solidaarisempaa Eurooppaa, joka pystyy vastaamaan näihin kriiseihin, joihin Eurooppa on ajautunut. Kiitos. Saanko itse tehdä muutaman kommentin myös? Ensinnäkin kiitokset alustajille. He suuronmoisesti alustivat todellakin keskusteluamme. Ainoa asia, joka tässä varma on, että maksu summa alkaa olla sietämätön 2018 alkaen. Se nyt on ilmeistä se. Nimittäin meillä on kertynyt niin paljon maksamattomia eriä, että me olemme hyväksyneet MRK aikanaan 2014-2020 kaudelle 950 miljardia maksumäärärahoja, sitoumuksia pohjakorjaa ja runsas 900 miljardia puolestaan maksuja. Eli jälleen kerran siinä on iso kuilu näiden välissä. Ei kauhean loogista loppujen lopuksi, koska joskus täytyy vähän saattaa yksin maksut ja sitoumukset. No sitten omista varoista. Minä olin ymmärtävinäni, että pitäisi enemmän vaatia veroja veronmaksajilta, mutta ei se ole kauhean helppoa. Minä en tiedä, että löytyykö sitten sellaista yritysveroa, joka viime kädessä kuitenkaan kuluttajan taskusta menee. Todettiin, että 90 prosenttia varoista tulee jäsenvaltioaltaan, 10 prosenttia siis tullimaksuja, kun Euroopan unioni jatkuvasti vain vapaakauppasopimuksia laatii, niin tullimaksut ovat häviämään päin. Ehkä pitäisi keksiä jonkinlainen hiilidioksimaksu tai tuontimaksu. Mutta en tämän lisäksi oikein ymmärrä, mitä veroja vielä voitaisiin keksiä. Jopa finanssitransaktiovero Ranskassa meillä meni läpi teksti, jossa sanotaan, että olemme kyllä sen puolesta, Tobin veron puolesta, ja sitten ruvetaan soveltamaan, kun muutkin soveltavat. Nimittäin siinä ei ole mitään, jota voidaan siirtää muualle. Jos Lontoa halutaan miellyttää, niin sitten euroalueelle vain pannaan FTT. Tässä kannattaa olla tarkkana. On olemassa nimittäin veroja, jotka johtuvat siihen, että veropohjakin siirtyy muualle. Ja jos joskus saadaan sitten omat varat, niin kannattaa olla tarkkana, mikä on verotuksen taakkaa veromaksen harteilla, jos meille tulee parlamentin hyväksyvä eurooppalainen vero, jos meistä tulee sitten todellinen parlamentti, joka hyväksyy tällaisen veron, niin sitten se tarkoittaa, että jäsenvaltioiden on sitouduttava heikentämään, keventämään verotaakkaa omissa maissaan. Eli jäsenvaltioissa on vähemmän omivarvoja ja sitten ne suunnattaisiin paremminkin Euroopan unionin talousarvioon. Minä tämän vain sanon omista varoista. Ja sitten talousarvista vielä Täytyy todella miettiä, mikä toimivalta, on sillä toimivaltaa, että jäsenvaltiot ovat valmiita siirtämään sen Euroopan unioniin. Ja oikeastaan tämä todellinen lisäarvo olisi siinä sitten, että kun toimivaltaa siirretään unionille, niin onko niin, että toimivallan toteuttamisen hinta on vähäisempi tai ainakin toiminta tehokkaampaa kuin jos se toteuttaisiin kansallisella tasolla keskustelu talousarvesta on tavallaan ker- symbolin osoitus siitä, mikä on toimivalta ja mitä jäsenvaltiot ovat valmiita luovuttamaan toimivallastaan Euroopan unionille. Minulla on edelleen sellainen vahva vaikutelma, että monilla aloilla jäsenvaltiot pitävät tiukasti kiinni itsemääräämisoikeudestaan toimivallastaan. Vaarana on jopa että se osoittaa, miten kykenemättömiä ne loppujen lopuksi ovat käyttämään tuota toimivaltaa. Lisäarvosta sitten seuraavaksi. Loppujen lopuksi, kun ajatellaan, että 80 prosenttia menee jäsenvaltioihin takaisin maatalouspolitiikkana, 40 loppu, kohesiota, sosiaalirahastoa, jäsenvaltiot antavat osuuksiaan unionille, jotta ne voisivat palauttaa. Meneekö se sitten Brysselin kautta, siksi että saada lisää arvoa. No usein siihen tulee sääntelyä päälle, joka on aika huonossa kurssissa. No en tiedä mitä missä jäsenvaltiossa on, mutta mitä Ranskasta olen kuullut ainakin, että sääntelyn noudattaminen Brysselin takia alkaa olla sietämätöntä. Eli on syytä olla tässä tarkkana. Ehkä on vielä tärkeämpää, että joskus saataisiin talousarvio, joka olisi kiinnostava kansalaisten kannalta. Kun Hosemanan sanoi, että ihmiset eivät edes tiedä, mitä se on. Ministerit sanoivat usein, että hyvä, että hallitukset ovat olemassa, nimittäin jos olisi vain parlamentti, niin sitten tuhlattaisiin vielä enemmän. Se on kauhean helppoa kansallisella tasolla pitää Eurooppaa syntipukkaan markkina sillä, ettei pidetä kurissa julkisia menoja. No joka tapauksessa tämä on no, kovin kiintoisaa keskustelua ja esittelyiden taakka on melkoinen. Teiltä odotetaan paljon, mutta jäsenvaltioita pitäisi mitä pikimiten sanoa, mitä haluavat tehdä väliarviointin kanssa. Muutoin turhautumista tulee yhä enemmän, mutta ensin esittelyitä ennen alustajat voivat kommentoida sen pohjalta, mitä täällä on kuultu kollegojen puheenvuoroissa. Herra Lykkä Sjö. Kiitokset. Niin. Olen tietysti monen kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy nopeasti toimia tietyissä kysymyksissä ja sitten taas ei ole niin kiire kaikissa kysymyksissä välttämättä. Tämä liittyy omiin varoihin myös, mutta sitten puuttuisin tuohon, mitä kansa, miten kansalaiset asian näkevät, koska kun puhuin omista varoista, niin pyrin sanomaan, että kansalaisten täytyy saada paremmin tietoa asiasta. Kansalaisten täytyy käsittää paremmin, mihin unionin talousarviota käytetään. Ja näiden päätösten täytyy myös vastata niitä etuisia kysymyksiä, joihin unioni on sitoutunut esimerkiksi strategia 20, tuo horisontti 2020. Eli minä pyrin sanomaan juuri sitä, että nyt tuo viiden vuoden lyhentämisen äh, monivuotisessa rahoitusnäkymässä, niin se tuloisi tähän lisää avoimuutta, lisää demokraattista keskustelua unionin talousarviosta. Ja omat varat ovat yksi keino näin toimia jos tätä lyhennettäisiin viiteen vuoteen, sekin auttaisi. Ja näin sitten Euroopan unionin kansalaisiin vielä puuttuisin, jos ajattelen vaikkapa Ranskaa, ehkä tämä koskee muitakin valtioita. No aika vähän lehdistössä Äh, käsitellään näitä monivuotisia rahoitusnäkymiä, mutta yleisesti ottaen Ranskassa puhutaan seitsemästä vuodesta. Euroopan unionin talousarvio, joka on vuonna 2013 hyväksytty, se on 900 miljardia. Ja sitten yhtäkkiä jo kaikki asiat onhan tässä suuresta summasta kyse, eikä kukaan käsitä, että itse asiassa tämä on moniin vuosi, monien vuosien talousarvio, ja silloinhan summa on lopulta paljon pienempi, jos tuo 500 miljoonaa kansalaista jaettaisiin kansala- t- t- tuo summa näillä kansalaisten määrällä, niin kyllähän siitä jää vuodeksi varsin vähän käytettäväksi, joten varmasti on kyllä julkisessa mielipiteessä, lehdistössä ja niin poispäin vielä koulutustyötä tehtävä. No järjestetään vaikka tästä sitten lehdistötilaisuus, kun talousarviosta äänestetään. Onneksi meillä on parempi viestintäyksikkö. Käytännössä siellä toimittajia kyllä ole. Niin, jos ajattelen tätä 900 miljoonaa. Kameralainen pitäisi ehkä kriisi käynnistää silloin tällöin, niin varmasti yleinen mielipidekin kiinnostuisi. Siis- niin, tuo 900 miljardia, niin 900 miljardia kyllä merkitsee Ranskan vuosittaista budjettia käytännössä, eli koko Ranskan julkinen sektori yhdessä. Suurin piirtein samaa suuruusluokkaa. Ja sitten kansal, kuitenkin ranskalaisista tuntuu siltä, että Ranskan budjetti olisi samankokoinen kuin unionin talousarvio, joka tietenkin on täysin päin mäntyä. Ja ja, ja tosiaankin siis Ranskan luku on yhtä vuotta kohti. Jos me siis päädymme viiteen vuoteen niin näin voitaisiin myös käydä selkeämpää keskustelua todellisista tavoitteista, ja onhan se tosiaan ainakin lyhyempi aika. No, näin siis omista varoista tulee käydä keskustelua tarkoin en kuitenkaan usko, että tässä nyt omaajat varat voitaisiin noin vain taikasauvalla korvia, korvata jollain muulla ja sitten ongelmat katoaisivat. En nyt kuitenkaan niin naivisti ajattele, mutta uskon kuitenkin, että voitaisiin jollain tavalla siirtää keskustelua demokraattisempaan ja avoimempaan suuntaan. Thank you to Monsieur Kiitos, että sain puheenvuoron. ja tässä väistöä that were asked. Um, ja kärsiä ja kuunnella kaikkia näitä kommentteja, mutta yksi huomio. Y- ymmärrättekö, että 0,7 prosenttia maksetaan jäsenvaltioissa bruttokansantulosta vuosituottavoitteeseen. Yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska muutama maa pääsee tähän, muut 0,3 prosenttiin. Tämä on yksi ajatus, joka tuli mieleen, kun ajatellaan tasapainoa siinä, mitä maksetaan ja saadaan takaisin. Eli nyt on ymmärrettävä se, että kyse ei ole siitä, että maat eivät ole valmiita maksamaan toimista muissa maissa, vaan tämä on paljon syvempi asia. Ei voida olettaa, että se näin vain on. Tämä oli tällainen yksi viesti vain. Ja Toinen on se, että pohdittiin, mikä on käsitys EUn budjetista eurobarometri kysely muutama vuosi sitten. Siellä oli yksi luku, joka antoi lähes sydän kohtauksen, kun yhdistyneessä kuningaskunnassa arvioitiin, että Brysseli menee 30 prosenttia taloudesta bruttokansantulosta. Tämä oli keskiverta. Joissain maissa veikkailtiin pienempää osuutta, mutta missään ei yhtä prosenttia. Eli yleisesti ottaen ihan tahallaankin pyritään ylläpitämään tätä ajatusta tai tilannetta, jossa kansalaiset eivät tiedä. Joissain ehkä ihmiset tietävät paremmin, en tiedä mistä tämä johtuu, mutta kun jotkut sanovat, että EUn budjetti kasvaa ja kasvaa, vuoden 2000 jälkeen bruttokansantulo-osuus on laskenut jatkuvasti, mukaan lukien laajentumisen yhteydessä. Euroopan komission ihmiset kyllä uskomattomasti toteuttivat tämän EUn laajentuessa köyhempiin maihin. Ja sitten sanotaan, että on Turkin välineet, Afrikan hätävararahasto. rahasto ja Syyrian tuki. Ja sanottuko, että jäsenvaltiot eivät maksa? Kyllähän kriisi on olemassa, jonkun on maksettava neuvosto ehkä tai erillinen budjetti, joka luodaan toiselle planeetalle, niin kyllä se maksettava on, koska tässä on kriiseistä kyse. Se, että syy, syytetään EUta, että maksetaan kriisistä, josta maksettaisiin itse koordinoimatta vielä enemmän, niin tuo on kyllä melko brutaali lähestymistapa. Tässä on viestintäongelma. Is the EU value added? First of all... Mikä on on lisäarvo? Ensinnäkin katsotaan EUn 2020 tavoitteita ennen kuin lähdetään ollenkaan liikkeelle. Toimitaanko tavoitteiden mukaisesti ensinnäkin ja toisaalta minkälaisissa rajoissa rahoitetaan. Hienoa, kun rahoitetaan paikallista kulttuuritapahtumaa, ihan mukavaa, mutta – onhan hallituksen omatkin budjetit olemassa. Ei kyse ole siitä, että sanotaan, että kaikki tämä mukavaa on eurooppalaista. No mukavaa se voi olla, mutta eurooppalaista. Monissa yhteyksissä sanoisin, että eurooppalaisen lisäarvon olemassaolo on kyseenalaista. Ovat ehkä mukana siellä, kun haluttiin maat mukaan 80-luvulla, mutta asiat pitää sanoa selvästi. Tarkkana budjetin kanssa jotkut puhuvat virheistä, Meillä on valtava imago-ongelma. Minä voin sanoa yhden asian, jonka budjettitilinpidon asiantuntija Yhdysvalloista minulle opetti. Hän sanoi minulle, että Euroopan unionin tilit ovat ihan parhaimpien, selkeimpien, avoimien joukossa koko maailmassa. Harvat noudattavat näin tarkkaan julkisia tilinpitosääntöjä. Yhdistynyt kuningaskunta ei esimerkiksi selviäisi tällaisista tarkastuksista, tilintarkastuksista, ja sama koskee monia muita maita. No, mukavahan on aina valittaa, mutta olen todella järkettynyt, kun katson järjestelmää. On todella skandalinomaista kritisoida tällä tavalla budjettia, kun se on todella harvinaista. Kahdeksan maata maailmassa noudattaa samanlaatuista budjetointia. Ja sitten huono hallintobudjetin osalta jäsenvaltioissa on minulle tärkeä kysymys, koska ilman, että hoidetaan asiaa hyvin kansallisvaltion tasolla, niin euroaluehan kärsii, jos tileistä ei huolehdita kunnolla. Jotkut hoitavat asiansa hyvin, mutta hyvin monet huonosti. Minulla nousee kyllä tukka pystyyn, kun katson näitä lukuja ja ongelmia kansallisia budjetteja. eu budjetti ei siellä ollut näiden listalla. Näin, että saatte jonkun käsityksen. Ja sitten sanottiin, että kaikki maat eivät hyödy. No, kaikki eivät ehkä hyödy, näin voi käydä, mutta tutkimusrahoitus esimerkiksi. On oletettu, että siitä syntyy noin 13 prosenttia tuottoa, jos otetaan huomioon myös kaikki epäonnistuneet hankkeet. Taloudellinen vaikutus oli noin 13 kertaa tehty investointi. Ja tämä menee suoraan talouteen. Sillä mistä rahaa saadaan. Ja osoitin kuvastakin, miten tämä raha kulkee. Ja sitten sanotaan, että no ei tämä mitään tarkoita. Mutta toinen seikka vielä tutkimuksesta. Jälleen imagosta. En näe tässä vasta-argumentteja oikein. Tutkijat yhdistyneessä kuningaskunnassa, siinä on tuhansia ja ovat allekirjoittaneet vetoomuksen, että he vastustavat Brexittiä, koska on yhteistyötä, jaetaan tuloksia, niin katsokaa sveitsiläisiä tutkijoita, jäävät horisontin ulkopuolelle. Heillä ei ole yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyö on hyvin tärkeä, sitä aliarvioidaan aina. 150 tutkijaa allekirjoitti toisen vetoomuksen. Näin no, on sellaisia vastarannan kiskiä. Nämä ihmiset olivat sitten BBCissä ja Brexitin vastustajat eivät. Ja sitten viimeinen seikka. Jotkut eivät ehkä minusta pidä nyt, kun tämä sanon, mutta minun on sanottava, että jos on EUn budjetin kaltainen budjetti, niin anteeksi nyt vain, mutta katsotaan budjettia. Lisäarvo on lisäarvo. No, katsotaan maatalouden lisäarvoa, josta olen raportoinut lisäarvon voi määritellä. Määrittelin kahden sivun mittaisesti ja minua kritisoitiin, minut lähes kuristettiin. Mutta minä sanon, että jos on budjetti, joka perustuu toimiin, arvioihin ja lukuihin, 89-91 keskiarvoista. Ja sitten kaikkea muutetaan vuosien ajan ja hieno säädetään ja nyt sitten maksetaan jotain, josta on sanottu, että se on johonkin eri tarkoitukseen ja se jaetaan tavalla, joka ei vastaa sitä, että halusimme tukea joitain maatalousalalla. Maatalouspolitiikka haluamme toki tukea, mutta pitää nyt saada jotain selvyyttä siihen, kuka maksaa mitä. Ja kulkeeko Euroranskasta Brysseliin ja takaisin, onko siinä järkeä? Mä sanoin maatalouspolitiikan alalta, että tämä kulkee kiertoa. No ruokastandardit, elintarvikestandardit ovat tärkeitä. Yhteiset maksutkin ovat mahdollisia, mutta mistä raha lähtee ja pitääkö sen kulkea Brysselin kautta ja voisimme katsoa kohesiopolitiikkaa. Auttaisi se, vaikka ei jakoa sinänsä muuteta, jos ei sitä haluta, mutta kukaan ei voi sanoa, että maatalouspolitiikka on ihan ok, siinä on lisäarvoa maatalouspolitiikka on tärkeä. Tämä on ominta alaani alun perin. En minä sano, että maatalousala ole tärkeä, mutta se, miten rahat jaetaan, liittyy hyvin vähän siihen, mitä alun perin ajetaan takaa. Tämä on osa uudelleen tarkastelua, mutta tiedän, että jotkut eivät halua tästä puhua, mutta anteeksi nyt vaan tämäkin asia on sanottava. Kiitos. C'est vrai que la politique... Pitää paikkansa, että jakopolitiikka ei ole mitään automatiikkaa. Se on politiikkaa. tämä aihetta maatalousvaliokunnalle. Herra Dominikki. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Voin olla aivan samaa mieltä siitä, että viestinnässä on koko ajan ollut puutteita EU-suunnalta kansalaisten suuntaan. Valitettavasti nyt on nähty, että äh, For years EU has been... Vuosien ajan EU on sulkenut silmänsä siltä, mitä on muissa maissa tapahtunut. Jopa siinä määrin meillä on indikaattoreita, että kukaan ei edes muista, että EU on käyttänyt enemmän, käytti enemmän 15 kesken kuin 28 kesken. Ja kukaan ei varmaan edes voinut kuvitella tällaista. Mutta sitten ajateltiin, että silloin oli paremmat ajat, vaikkakin silloin tuulattiin enemmän. Ehkä vähän haastavaa, mutta on kiva katsoa, mitä aikaisemmin saatiin vastinetta varoilla kuin mitä nyt. Ehkä tämä nykyinen ratkaisu leikata, leikata, niin leikataan. Ja mihin nyt on päädytty? Hidas kasvutaloudessa, menetetään painoarvoa kansainvälisesti. Sen me olemme saaneet aikaan. Tuskin tämän väliarvioinnin avulla tätä voidaan muuttaa uudelleen tarkastella mikä liekin. Siihen on aikaa, mutta käytetään nyt nämä muutama vuotta, jotka jäljellä ovat, että käydään kunnollista keskustelua MRK tulevaisuudesta. Olen samaa mieltä jossain määrin sen kanssa, mitä tässä kuulin, että EU-talousarvio on täynnä paradokseja, totta kai. Vuosien ajan on puhuttu siitä, että pitäisi luoda modernia taloutta, investoida TKH ja sitten 40 prosenttia rahasta menee kuitenkin maatalouteen. Piste. Ja aina kun aloitetaan keskustelu talousarviosta eu niin aina kun on ensimmäisenä ei enemmän kuin yksi prosenttia, älkää puuttuko maatalouteen. Ja sitten saa tehdä ihan mitä lystäätte. Sehän on absurdia. Jos näin jatkuta, jatketaan jatkuvasti ja sama asenne toteutuu myös seuraavassa MRKssa, niin se on ajan hukkaa. Me olemme myös keskustelleet omista varoista, pitäisikö sellaisia saada. No totta kai pitää keskustella, mutta nytkin kuultiin hyvä esimerkki jäsenvaltioiden asenteista. Sakot, seuraamukset. Se on varsinaista omaa varaa, mutta se menee kansallisiin arkkuihin. Eli niin kauan kuin meillä on tämä palautuspolitiikka pelkästään vallalla, niin voi unohtaa kaikki kunnon ratkaisut. Mitä tahansa lähdettä sitten etsitäänkin, aina on kansallinen asiantuntija tuomassa lukuja, kuinka paljon maksetaan, ja sitten kirjanpidollisesti katsotaan, kuinka paljon annetaan, kuinka paljon saadaan ja sitten esitellään kansalaisille. Ja juuri tällaista veroa jouduttiin ottamaan käyttöön, että voidaan Brysselin laskut maksaa. Eivät he koskaan sanoa, että katsokaapa, jos me maksamme näin paljon, niin saamme tämän toteutettua. Ja raha tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi, turvallisuutta, onnea, ongelmien ratkaisua. Tämä koskee myös uusia rahoitusvälineitä. Tässä oikeastaan vain virtaviivaistetaan talousarviota, ei se ole sitä itseään. Ei tässä ratkaista ongelmia sillä. Totta kai pitää keskustella, koska tilanne muuttuu koko ajan. Ja tämä siirtymä eri jäsenvaltioissa, kun aikaisemmin saatiin paljon avustuksia, ja nyt, koska maa, tilanne on muuttunut, käytetään muita välineitä. Tilanne tulee jotain muuta kehityksen takia, ongelmien takia, mutta vain pientä siirtymää tapahtuu. Eli meillä on iso kirjo välineitä, mutta on muistettava, tämä sanon lopuksi, että politiikka onnistuu vain, jos meillä on riittävästi varoja tukena. Ei siihen tarvita ylimääräistä huippukokousta, että jotain tarvitsisi tehdä. Ja sitten se vain pitäisi tehdä, piste olemme kiinni yhdessä, yhdessä prosentissa. Ja sanotaan, että investointipankki pitäisi jotain rahoittaa. Jos joku sitten päätti, mikä on paras pankkikäytäntö keskuspankissa. Meillä on kolmen A pankki ja sitten täytyy myös pääomavaatimuksia noudattaa. Ei se ole sellainen laitos, että sinne pankkiin vaivo lähettää uusia laskuja, koska sekin on pidettävä hallinnassa. Tarvitaan perusteellinen keskustelu siitä, mitä me haluamme, miten ratkaista Euroopan ongelmia. Sitten näyttää, mitä maksaa. Vai pidetäänkö aina vain kiinni itsepäisesti yhdestä prosentista? Kiitos. Merci. Alors. Kiitos. No niin, anna vielä puheenvuoron molemmille esittelijöillekin loppusanoja varten, mutta jos komissio haluaa, koska meillä on täällä maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Sikerskikin paikalla, ja täällä on tullut esille maataloussanakin Dominikin puheissakin, niin ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Kiitokset uczestniczyłem w formułowaniu także e, wspólnym Minä kuuntelin mielenkiinnolla tätä keskustelua ja esittelijä Olbrehtin kanssa olemme tehneet yhteistyötä näiden rahoituskeysten osalta. Mutta kun täällä salissa sanottiin, että maatalous on pyhä lehmä. Jos en olisi reagoinut, kun tiedettiin, että minä olen täällä, niin se olisi ollut kyllä huono asia ja siksi minun piti pyytää puheenvuoroa. Kuten sanottua, halusin reagoida siihen, että herra Dominik sanoi. Haluaisin ihan lyhyesti sanoa, että yhteinen maatalouspolitiikka ensimmäisenä EUn politiikan alalla on huolehtinut siitä, että meillä on riittävästi hyvälaatuisia elintarvikkeita. Kyllä varmaan herra Dominikkin muistaa, vaikka aika nuori on, muistaa sen, miten on rajoitettu elintarvikkeiden saantia meillä. Puhun kyllä ihan lyhyesti puheenjohtaja, samoin muualla sodan Euroopassa. Yhteinen maatalouspolitiikka on muuttanut tätä ja tässä politiikassa on paljon vihreää myös mukana. Nyt tämä on enemmän tällaista ympäristöpolitiikkaa, myös ei puhdasta maatalouspolitiikkaa. Ja mm, viljelijöiden tulotaso on alhaisempi kuin muiden ammattiryhmien Euroopan unionissa. Meillä on myös hyvin vähän nuoria viljelijöitä, alle kolmekymppisiä siis. Siksi meillä on maataloudessa tilanne, jossa vaaditaan toimia, jotta voimme ylläpitää meidän maataloustuotantamme, joka on hyvin vihreä. Meillä on yhteisiä arvoja, joita pystytään yhteisen maatalouspolitiikan kautta edistämään. Samalla elintarvikehinnat laskevat maailmanlaajuisesti 19 prosenttia – lyhyellä aikavälillä hinnat ovat laskeneet. Alhaisemmat hinnat ovat sinänsä eduksi kuluttajille, mutta viljelijät joutuvat kärsimään tästä, ei kauppa, eivätkä kuluttajat, vaan maanviljelijät. Mm, jos kuvitellaan nyt tilanne. maatalousmarkkinoilla. Ranskassa kävi maatalousmessuilla vähän aikaa sitten ja kuulin, että Ranskassakin monet viljelijät valittivat omaa tilannettaan. Ja sama koskee sellaisia viljelijöitä. Komission jäsen Hogania on pyydetty huolehtimaan viljelijöiden tilanteesta paremmin. Lopuksi haluaisin sanoa, että komission jäsen Hogan tapaa koordinaattorimme, jotta voidaan puhua surullisesta viljelijöiden tilanteesta. Siitä on, puhu, siitä on puhuttu myös Strasbourgissa. Ja todella ihan lopuksi puheenjohtaja, päätän kyllä puheenvuoroni, mutta meidän todella tulee keskittyä siihen, mitä yhteinen maatalouspolitiikka on saanut aikaan totta kai nyt ulkoisia vaikutteita, jotka vaikuttavat myös maailmanmarkkinahintoihin. Kiitos. No, se piti sanoa ja sen, te, sanoit, sen te sanoitte. Se Dominikin mielessä herätti vielä uuden huolen, eli 30 sekuntia poikkeuksellisesti vielä. Reaction my... Niin, ihan lyhyesti. Niin, puhuin itse asiassa kahdesta pyhästä lehmästä yhdestä prosentista, ja enkä missään tapauksessa vastusta sinänsä maatalouspolitiikkaa, enkä uskalla edes ryhtyä puhumaan näistä summista. Unionitalousarviosta ei kuitenkaan voi käydä kaiken kattava keskustelua jättämällä ulkopuolelle joitain kohtia vain siksi, ettei näistä nyt yksinkertaisesti keskustella. Uskon, että keskustelua tarvitaan. En siis vastusta sitä kylläkään enkä ota tästä nyt sen kummempia linjoja kuinka paljon siihen ohjataan, vaan keskustella pitää avoimesti kaikista ele- elementeistä tarpeen mukaan. Juuri no, siitä olen samaa mieltä ja, ja on hyvä kuulla tuottajia. Öljyn tuottajiakin kuullaan, hinnat muuttuvat. Meidän pitäisi joskus antaa myös mainontuotteille mahdollisuuden saada äänensä kuuluville. Ja sitten käännyn esittelijöiden suunta, joilla on suuremmoinen tehtävä edessään. Vielä kiitos asiantuntijoille, kiitos teille kaikille. Ruvattomaa ilmeisesti aloittaa. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille kollegoille ja totta kai myös kutsuvieraille. En tietenkään mitään yhteenvetoa rupea esittämään, se on aivan mahdotonta. Me me olemme juuri laatimassa mietintöluonnosta herra Olbrichtin kanssa, mutta osallistukseni vähän tähän keskusteluun ja reagoidakseni myös siihen, niin minä uskon, että todellakin se, mikä selvä tässä on itse kunkin mielessä, että pidä sekoittaa tulevaa kehystä ja väliarviointia, kuten herra Depre totesi, ne on pidettävä erillään tarkalleen. Mutta väliarvioissakin jotain voidaan tehdä. Esimerkiksi, että jos lykätä vaan hamaan tulevaisuuteen seuraavan kehyksen kaikki asiat, niin se olisi virhe minun mielestäni. Meidän on onnistuttava pitämään tämän erillään, katsoa mitä nyt voidaan tehdä ja mitä sitten aikana uuden kehyksen yhteydessä. Mutta haluaisin kuitenkin sanoa, vaikka täällä ole vielä niin sanottu, että ne, jotka ensimmäisenä väliarviointia tekivät, tavallaan nimenomaan jäsenvaltiot yli ja ohi kehyksen. Sitähän ne tekevät koko ajan. Kaikkiin eri välineineen. Tai aika ankarin leikkauksinkin. Ja totta kai meidän täytyy huomioida se myös väliarvioinnissa. Joka tapauksessa mielestäni olen aivan samaa mieltä herra Dominikansa, että on sanottava, että huomioiden myös meidän alkuperäiset painopisteemme monimuotoisessa rahoituskehyksessä ja mitä nyt sitten on tilanne, mitkä ovat poliittiset suhdanteet. Ne eivät riipu meistä välttämättä. Että on todellakin sanottava, että meillä ei ole riittävää talousarviota tavoitteita varten, se on todettava. Ja vaikkakaan kaikkea ei voida tehdä, ymmärrän sen, niin ainakin velvollisuutemme on tuoda julki totuus valitsijoille. Se nyt on vähintä, mitä me voimme tehdä väliarvioinnin yhteydessä. Todellakin olen samaa mieltä herra Lukashen kanssa. Minä uskon nimittäin, että me tarvitsemme avoimuutta, enemmän demokratiaa. Meidän on tuotava julki tuntemattomat totuudet luvuista, alimitoituksesta, siitä, että ne, jotka täällä julkilausumme esittävät, kuten vähän herra Gajarkin totesi, ne eivät löydy parlamentista, vaan neuvoston puolelta. Jatkuvasti siellä vain lisätään menoja. Ei parlamentti niin tee. Parlamentissa sitten vain joudutaan toteamaan tosiasiat. Usein puhutaan huippukokouksista nimenomaan. Ja sitten olemme tosiasioiden edessä. Ja tämä talousarvio myös, mutta eihän se ole meidän päätöksemme. Emme me tässä kuluta. Jäsenvaltiot nimenomaan neuvostossa niin tekevät, eivätkä kanna sitä vastuuta kun ajatellaan mitä on sanojen tekoja välillä. Siksi oikeastaan me viime kädessä olemme vastuullisia valitsijoille myös talousarvioasioissa. Se sanottakoon, jos ei neuvosto kanna omaa vastuutaan, niin sitten se on tuomittava. No en luettele kaikkia, mutta en lisäarvo, koska siitä on käytävä keskustelua. Minä kyllä sanoisin, että minä olen todella hämmentynyt siitä syystä, että ei niitä, etten uskoisi lisäarvoon, vaan että meidän lähestymistapamme vaihtelee ihmisestä toiseen. Se on kovin subjektiivista. Täällä todettiin, että jokin kulttuuritapahtuma ei sinällään ole sitä sun tätä, ettei siitä tule mitään lisäarvoa. Jos tavallaan tämän ristiriita vien aivan loppuun astiin, niin jos ajatellaan monikulttuurisuus tai monikielisyys, niin kai se on eurooppalaista arvoa se. Ja se, että suositaan sellaisia maita tai tapahtumia, joissa ei ole välttämättä jossain maassa omassa talousarviossa suosittu tiettyä tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta kulttuurisesti, minusta vaikuttaa siltä, että se on myös lisäarvoa. Maatalous sitten, no minä kuulin herra Dominikin vastauksen toki, mutta siitäkin voi olla kovin eri mieltä. Voidaan olla sitä mieltä, että kyllä unionin elintarvike riippumattomuus on mitä suurimpia eurooppalaisia arvoja. Jopa energiariippumattomuuskin. Ei siitä paljon puhuta. Siis talousarvion yhteydessä lisäarvo on kovin subjektiivista siis. Minä pelkään pahoin, että sitten voidaan sanoa, että on kyse poliittisista voimasuhteista, jotka sitten määräävät jonkin hankkeen lisäarvon, mutta ei pidä antaa ymmärtää, että olisi objektiivista lisäarvoa, joka voidaan vain laskea matemaattisesti tai ties miten. C'est ça, exactement. on mikrofonia. Eli se on kovin suhteellista. Totta, no sitten nuorisotyöttömyyden torjunta. Hyvänen aika, eikö siitä voida saada aikaan eurooppalaista lisäarvoa, jos sitä leikataan? Jos kaikissa maita, maissa voitaisiin saada ihmisiä liikkeelle, kun vastoin omaa tahtoa he eivät työhön. Mutta tietenkin se ei riipu pelkästään maantieteestä, vaan politiikasta. Se, että Onko euroskeptikko vai federalisti? Isabel, saanko lisätä? Ei ole kyse niinkään, että vain nuorten takia käytetään rahaa, että se löytyy lisäarvoa. No, nimenomaan tämä ö, aloite, no, minä en sitä tässä ollut esittämässä, vaan te. Jos ajatellaan nuorisotakuualoitetta, niin varmasti komissio arvioi, onko se toiminut vai ei, onko siis myönteistä lisäarvoa. No kuvitellaan, että sitten väliarvioinnissa huomataan, että tulos ei ole hyvä. Mitä pitäisi tehdä? Luopua näistä menoista ja välineistä. Minusta vastaus on ser, sel. No herra se on teidän näkemyksenne. Onko sitten oppimisesta, oppisopimuksesta ja muusta, niin minusta ei pidä noin vain nuorisotakuun momenttia poistaa, vaan muuttaa sitten aloitetta. Tavallaan ei tämä talousarvossa mitään muuttaa tarve säilyy sellaisenaan, vaikka pitäisi välinettä muuttaa. Lopuksi vielä omista varoista, sentään. Minä uskon, että herra Fernandes on lähtenyt, mutta hänen esimerkkinsä on aika pätevä. On syytä miettiä sitä vähän tarkemmin. Eli maksaja on myös päättäjä, niin se on ollut aina joka tilanteessa, kaikissa yhteisöissä. Maksaja päättää. Ja herra Dominik, siksi omia varoja tarvitaankin. Tänä päivänä nimittäin maksaja on se, että panan yhteen jäsenvaltioiden osuudet ja siksi jäsenvaltiot päättävät. Ihan loogista. Ei siitä voi kantaa kaunaa heille tai tuomita heitä siitä, että sitä puolustavat, kun he pitävät sitä kansallisena talousarjona ikään kuin. Myös kaikki oikaisut ja korjaukset, palautukset, kaikki. Ja sitten menot sen mukaan. Ei kannata olla hämmästynyt siitä, kun talousalueen rakenne on, mikä on 90 prosenttisesti, tai onko se 80, tai ilmeisesti lähes 90 prosenttia, jos oikein ymmärsin tämän laskelman BKTLn mukaan ainakin miten osuudet on laskettu, niin sitten totta kai emme voi kiistää tätä halua saada vastinetta varoille. Tämä liittyy tietenkin parlamentin legitimiteettiinkin neuvotteluissa. Minä olen sitä mieltä, että jos omista varoista vielä sanon yhden asian. Eli niin kauan kuin omia varoja ei ole, niin neuvoston sellainen vaikutelma, että he käyttävät, unioni käyttää tavallaan jäsenvaltioiden varoja. Ja siksi talousarvio on alimitoitettu. Siinä on syy ja seuraus. Eli puheenjohtaja todellakin aikamoinen urakka, kuten totesitte. Ja nyt tähän lopettaisin. Jos me Euroopan parlamentti asettaisi rima vähän korkeammalle väliarvioinnissa, niin ainakin voidaan olla varma yhtä asiasta, että mitään ei kyllä tapahdu, ei yhtikäs mitään, koska ei komissio sen paremmin kuin neuvostokaan aseta rimaa korkealle Euroopan unionissa. Eli meillä on oma vastuu kannettavanamme, ei se välttämättä helppoa ole, mutta sitten ei ole kyllä ruokaa saatavissa illallisella, jos ei tätä tehdä. Yes, uh... Just some remarks at the end. Muutama huomio vaan tähän loppuun, kun meillä on aika loppumassa. Ensinnäkin. Kiitokset. Kiitokset asiantuntijoille näistä puheenvuoroista ja analyyseistä. Budjetti heijastelee poliittisia kantoja. Joten mitä tahansa loogisia argumentteja – voidaan esittää, mutta eivät ne argumentit perille mene välttämättä, jos on omat ajatukset jo valmiina. Netto-tasapaino, onko se tärkeä asia? Jos ajatellaan, että kohesiopolitiikka antaa paljon suuria tuloksia, niin, niin siksi sitten sanotaan kuitenkin, että ei kohesiopolitiikka ole ollenkaan tärkeää. Tämä on se, miten valtaa käytetään ja esitetään poliittisia kantoja. Joko ollaan Eurooppa-hankkeen puolesta tai sitä vastaan piste. Euroopan myönteiset sanovat, että meillä on prioriteetit ja niiden rahoittamiseen tarvitaan rahaa. Tämä on eurooppamielisten kanta. Eurooppa vastaiset sanovat, että raha ei ole prioriteetteihin, joten leikataan prioriteetteja. Tämä on ihan selvää. Tätä keskustelua parlamentissa pyöritetään – Ongelmana on se, että jotkut jäsenvaltiot, jotka esittävät olevansa Eurooppa-myönteisiä, ovatkin Eurooppa-vastaisia, koska he itse asiassa ehdottavat prioriteettien leikkaamista ja budjetin leikkaamista, vaikka ajavat samalla vahvaa Eurooppaa. Tämä on ihan ristiriitaista. Puolalainen tunnettu kirjailija sanoi, että kommunismissa sanotaan, että jos pitää sammuttaa tulipalo, se pitää ensin sytyttää. No jos haluaa Euroopan tuhota askel askeleita, niin se voidaan tehdä budjetin kautta. Mutta tässä valitettavasti saadaan tukea myös Euroopan myönteisiltä, jotka eivät uskalla kantojaan esittää. Mitä me esittelijöinä voimme nyt vetää johtopäätöksinä? Mitä voitaisiin muuttaa? Ei mitään, on ihan yleinen vastaus. Ei siksi, ei muutettava ole, vaan siksi, että tämä on niin vakavaa, ei tässä voida mitään pikku hienosääntöä vain tehdä, mutta me voi hyväksyä tällaista johtopäätöstä. Ensinnäkin se, mitä meidän pitäisi tehdä, on se, että Euroopan parlamentin meidän mietintömme kautta pitäisi hyvin selkeästi esittää nykytilanne. Olemme poikkeuksellisessa tilanteessa. Tässä on ollut maksuviiveitä, joilla on omat vaikutuksensa. Sitten uudet prioriteetit. Hyvin selkeästi pitäisi sanoa, että yksi prosentti, se ei ole edes totta, se on vale. Eli virallisesti prosentti, epävirallisesti paljon enemmän. Tämä on mielenkiintoista, että kukaan ei tätä enää sano. Yksi prosentti on vain yksi kortti ja sitten on muuta rahaa, jota maksetaan myös. Eli tämä yksi prosentti ei enää täsmää. Pitää sen voimasti sanoa, mitä teemme. Kolmanneksi, me haluamme ylijäämän jäävän budjettiin. Sen on oltava mahdollista. Meidän on varainhoitoasetusta muutettava. Onko se mahdollista? On. Ja kiireellistä myös. Nyt se pitäisi tehdä, koska muuten joudutaan odottamaan neljä vuotta. 17, 18, 19 ja 20. Mitä neljässä vuodessa voi tapahtua? Tilanne muuttuu aivan täysin, totaalisesti. Joten hyvin selvästi on sanottava, että meillä ei ole riittävästi rahaa, piste. Me emme pysty maksamaan, kun meillä on niin paljon maksettavaa 2017-2020. Kuka sitten sanoo kaikille, että no te ette saa rahaa, koska pitääkö lopettaa tekeminen, kun ei saada enää siitä korvausta. No, Euroopan vastaiset pitäisivät hyvänä sitä, että kaikki loppuu, koska raha loppuu. Me taas sanoisimme, että katot ovat täysin keinotekoisia, mutta ihan viimeinen huomio. Lopulta alue paikallis- kansallistasolta on hyvin paljon kokemuksia. Nyt sanotaan uudet kehykset ovat tulossa. Joko olemme kansainvälinen järjestö, joka päättää, että me maksamme yhden prosentin piste. Seuraava kysymys on sillä, mitä tällä yhdellä prosentilla voidaan tehdä. Koska jos on lyöty lukkoon tuo yksi prosentti, voidaan pohtia, mitä sillä tehdään. Tarvitaan prioriteetit. Ja ne lähtevät liikkeelle siitä, mitä rahaa meillä on, tai päinvastoin kääntäen. Katsotaan, mitä haluamme tehdä, ja sitten katsotaan, kuinka paljon se maksaa, ja sitten luodaan budjetti. Ja se me hyvin selkeästi tätä sano. Sanotaan, että prioriteetit on yksi osa rahat toinen, niin nämä eivät silloin kohtaa. Ja sitten halutaan tehdä enemmän vähemmällä. Sehän on ihan mahtavaa. Sehän on myöskin tuo tuloksiin perustuva budjetointi halutaan enemmän tuloksia vähemmällä. Mutta nämä ovat selkeitä kysymyksiä, joihin on saatava vastaukset. Kyllä siihen ollaan nyt päätymässä. Yksi kausi on juuri päättynyt Euroopassa. Joka hyvin selkeästi Euroopan kansalaisille tämä sanotaan, tai sitten esitetään valheita. Tämä meidän roolimme. Me haluamme uudelleen tarkastelua, mutta haluamme myös uudistuksia – Kyllä säätökin on välttämätöntä. Mutta kaikkein tärkeintä on tiedon jakaminen kansalaisille. Kiitos. Merci. Kiitos esittelijöille. Toma Jolipris, 25. huhtikuuta palataan asiaan. Saimme uusia väitä myös alustajien ansiosta keskustelun. Onko puheenvuoropyyntöjä vielä muissa asioissa? Ei ole. Eli päätän kokouksen todeten, että seuraava kokous on 4. huhtikuuta Brysselissä. Kiitos, kokous päättyy.